Hyvät kollegat, varmastikin kaikki haluatte tänään iltana lähteä myöskin kotiin täältä, joten aloitamme nyt oikein sydämesti tervetuloa tuloa tänne talousarvion valvontavaliokuntaan. Esityslista teillä on siellä. Mitään muutoksia ei siihen ole esitetty, joten se näin hyväksytään. Sitten kohta kaksi kieliregiimiä sanoisin, että kuten aina tämä myöskin nähdään, tai tätä voi kuunnella ja nähdä verkossa tämän kokouksen. Sitten esityslistasta kohta kolme. Trilogineuvottelut talousarvion liittyen, ja olisi hienoa, jos esittelijä Richard Ashworth olisi paikalla. Tiedetäänkö hänestä, hänen olinpaikastaan mitään? No kysymys kuuluu, että pitäisikö nyt sitten tuo kohta neljä käsitellä ensin. Kollega Vaughan on paikalla. Hyvä ajatus, täältä sanotaan. Joten annetaan nyt sitten Derekille tässä heti puheenvuoro. Kohta neljä esityslistalta. Kiitos puheenjohtaja. Ilomieleni käsittelen ensin tämän oman esityslistan kohtani. Niin tämä toki ei ole ensimmäinen kerta, kun käsittelemme nuorisotakuuta. Me olemme keskustelleet tästä aiemminkin. Meillä oli hedelmällinen keskustelu. Ja olen tyytyväinen, että nyt meillä on toinen vaihtoehto käydä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Meidän keskustelun seurauksena olen laatinut mietinnön 79 tarkistusta jätettiin eri kollegojen toimesta mietintöön. Ja nyt olen katsomassa, olisiko mahdollista saada aikaiseksi kompromissitarkistuksia, jotta voisimme käsitellä yhteisesti joitain näistä 79 tarkistuksesta. 25. päivä äänestämme tästä. Minä haluaisin kiittää kollegoja Sanchez Neira eritoten olin varsin vaikuttunut tarkistuksesta 17, jossa päivitetään joitain näitä lukuja liittyen nuorisotyöttömyyteen läpi Euroopan unionin, mutta hän toi esiin myös lukuja liittyen siihen, kuinka moni on osallistunut nuorisotakuohjelmaan. Kaikki tarkistukset ovat toki tervetulleita, mutta mielestäni tämä tarkistus oli erityisen ansiokas. Kävin läpi näitä kollegojen tarkistuksia ja monet olivat sitä mieltä, että nuorisotakuulle olisi syytä antaa lisärahoitusta. Monet nostavat esiin myös sen, että kansallisten parlamenttien pitäisi omistaa enemmän omia varoja nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun omissa kansallisvaltioissaan. Ja jäsenvaltiot myös nostivat esiin sen, että nuorisotakuu alkoi varsin hitaasti yskähdellen, mutta sen jälkeen parannusta on tapahtunut, mutta toki vielä on tehtävä paljon. Monet kollegat nostivat tarkistuksissaan esille sen, että ähm, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten pitäisi päästä käsiksi nuorisotakuuseen ja heidän pitäisi päästä nuorisotakuun piiriin. Näin ei ole vielä kaikkialla. Laadusta vielä muutama sana. Aiemmassa keskustelussamme niin minä kuin muutama kollegakin nosti esiin sen, että on tärkeää, että nuorisotakuohjelmat on olemassa, mutta toisaalta on yhtäältä tärkeää, että nämä ohjelmat ovat laadukkaita. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on usein ollut eri ohjelmia nuorille, ja nuorilta ei kuitenkaan vaadittu, tai heitä ei pyydetty tekemään kunnollista työtä, vaan he sitten keittivät teetä ja kahvia ja milloin mitäkin. On tärkeää, että tämä tarjonta on laadukasta. Kun me tänään keskustelimme, puhumme siitä, että on tärkeää, että nuorisotakuun piirissä tarjottava työ on laadukasta ja tämä nousi esiin tässä aiemmassa keskustelussa erittäin vahvasti. Nyt tekstissä on tehty ehdotus siitä, mikä määritelmä voisi olla, ja käytimme sanoja, mitä kiinnitetään huomiota European Quality Framework for Traineeships. Ja tässä pyritään löytämään yhteinen maaperä oppisopimuksille ja tämä mm, kokonaisuus saattaa olla tässä määritelmässä pohjana. Tässä useat kollegat ovat tehneet tarkistuksen sen suhteen, mikä laadukas työ voisi olla. Moni tarkistus nimenomaan käsittelee että laadukasta työtä. Jotkut ovat nimenneet jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet täytäntöön nuorisotakuuta. Ja me olemme puhuneet siitä, tulisiko meidän nimetä ja sormella osoittaa jäsenvaltiota. Itse olen aina hieman karsastanut tämän tyyppistä lähestymistapaa. Olisi syytä puhua näistä systeemisistä seikoista pikemminkin kuin se, että käsitellen yksittäisiä jäsenvaltioita. Ja arvon puheenjohtaja, tekninen kokous järjestetään 18. päivä syyskuuta. Silloin käsittelemme näitä kompromisseja, joita hieman sivusin. Ja varjosetelijät saavat myös mahdollisuuden käydä kanssani keskustelu tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista. Salafranca saapui juuri ja minä haluan vielä nostaa esiin sen, että kiitin tätä sinun tarkistusta 17. Ja siinä minun puheenvuoroni. Kiitos. Ja, dank. Paljon kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten me äänestämme tästä syyskuun 25. sitten Brysselissä ja nyt olemme tämän kohdan käsitelleet. Kiitoksia. No sitten haluaisin palata tuohon kohtaan kolme esityslistalla ja toivotan tänne budjettivaliokunnan jäsenet tervetulleiksi. Tämä mietintö liittyy varainhoitosäännöstä käytyihin 30 keskusteluihin. Niitä on ollut kaksi ja nyt sitten on kolmas käsillä. Olen itse budjettivaliokunnan esittelijä ja haluan toivottaa siis budjettivaliokunnan jäsenet tervetulleeksi tänne. Me olemme yhtä mieltä siitä, että haluamme edetä mahdollisimman nopeasti neuvotteluissa. Meillä on myöskin budjet, budjettivalvontavaliokunnan yhteisesittelijä täällä paikalla ja haluan antaakin hänelle puheenvuoron. Richard, ole hyvä. Thank you, Chairman. Thank you, co-rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Niin, voin kertoa teille, että Meillä on tähän mennessä ollut kaksi kolmekertaneuvottelua neuvoston ja komission kanssa. Aloitimme elokuussa ja toinen kokous näistä oli juuri 30. elokuuta, jolloin keskusteltiin parannetuasetuksesta. Me pyrimme alussa heti pääsemään mahdollisimman paljon eteenpäin asiassa. Pyrimme määrittelemään kiistelyt, kysymykset. Minun on todettava nyt tässä alussa heti, että alkuperäinen tavoite oli täydentää tätä työtä tämän syksyn aikana ennen lokakuun loppua, mutta voin todeta, että kahden kokouksen jälkeen olemme päässeet lävitse 60 artiklaa. Tässä on asiakirja, jota käsittelemme. Siinä on 280 artiklaa kaiken kaikkiaan. Toivomme, että pääsemme kesäkuussa, eh, keskiviikkona 40 lisää lävitse, mutta varmastikin ymmärrätte, että tämä on valtaisa työ. Ja haluan ilmaista kiitokseni, kiitollisuuteni henkilökunnalle, mutta ennen kaikkea myöskin Inge Gresselle toisena esittelijänä, joka on tehnyt erinomaista työtä tässä asiassa. On kysymyksiä, joista olemme päässeet yksimielisyyteen muiden toimielinten kanssa, mutta on myös kysymyksiä, joissa on pienempiä erimielisyyksiä sanamuodosta joiden osalta on tehtävä edelleen työtä, mutta sen lisäksi on olemassa hyvin suuria kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille ja joista emme ole yhtä mieltä eh, parlamentin, komission ja neuvoston kesken, etenkään neuvoston kanssa. Ja siksi lykkäämme näitä niin, että voimme palata keskustelemaan niistä näistä hyvin olennaisista kysymyksistä hiukan myöhemmin uudestaan. Voisin heti alussa ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin aikataulukko tälle toimelle. Me teemme alusta asti selväksi, että tämä aikataulu oli hyvin kunnianhimoinen. Ajattelen sitä, että pyritään saman työn ajoissa tehdykseen nyt näyttää olevan niin, että olimme oikeassa. Toiseksi on olemassa tiettyä tyytymättömyyttä siinä, miten on reagoitu tai minkälaisia toimia on tullut komission taholta siinä, miten komissio on raportoinut meille, eh, miten olisi kommentoitu sitä, mistä on sovittu ja mistä ei, joten kaikki kolme osapuolta eh, itse asiassa toivottavasti voi sitten tarkastella samaa sivua silloin, kun palataan keskusteluihin. Toivottavasti tässä nyt päästään eteenpäin niin, että tämä eteneminen olisi hiukan parempaa tulevaisuudessa. Me olemme nyt kuitenkin siirtäneet asioita varjoesittelyiden käsiteltäväksi ja meillä oli tänä iltanakin pari asiaa esillä. Kommenttini olisi, että olemme saavuttaneet jotakin. Meillä on paljon työtä vielä jäljellä, mutta jatkamme pyrkien siihen, että saisimme työn tehdyksi tämän vuoden aikana. Kiitos. Joo, herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin vielä täsmentää, että avointen asioiden lukumäärä on suurempi kuin niiden, joista olemme päässeet sopuun. Ja olisi hienoa, jos nämä avoimet kysymykset, siis jotka jätettiin avoimiksi ja joissa hiukan täytyy vielä tehdä työtä, niin olisi hienoa, jos nämä työt tehtäisiin, jotta todellakin pääsisimme eteenpäin, niin se olisi tärkeää. Keskiviikko iltapäivänä kolmikanta jatkuu artiklan 61 osalta. Ja meillä on sitten vielä viisi kolmikanta kokousta lokakuuhun asti. Mutta kun ajatellaan tätä, näitä siirtoja, internal sign revenue ja kaikki määräajat, nämä kaikki kysymykset ovat auki ja niistäkin voi tietysti olla eri mieltä.

Nyt tässä antaa kuvan siitä, että vielä on kyllä aika paljon tehtävää. Tämän meidän mietintömme, onko kysymyksiä tai puheenvuoropyyntöjä liittyen tähän kolmikantaan? Kysymyksiä ei näytä olevan. Joten jatkaisin nyt mielelläni. No, äänestys tapahtuisi kello 21.15, mutta me voimme kyllä Eurojust-asetuksesta äänestää välittömästi, paitsi voivatko ryhmät äänestää nyt jo tästä Eurojust-asetuksesta? Niin, sanoisinpa, että äänestämme nyt siitä. Tämä on esityslistan kohta viisi. Nelonenhan käsiteltiin jo tuossa, joten pyydän, että käytätte äänestyskorttejanne. Meillä on lausunto. Tämä on sisäasioista vastaavalle valiokunnalle valmisteltu lausunto ja meillä on 130 tarkistusta ja sitten lähdetään liikkeelle. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 on katettu, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 46 koneäänestyksenä. 46 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, anteeksi, hylätty. Niin en minä nähnyt, sanoi puheenjohtaja. Ja niin, anteeksi, anteeksi, minä en nyt nähnyt sitä. No niin. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 50, y, siinä on suullinen tarkistus. En näe vastustusta siihen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 51 ja 52 on näin hoidettu. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan kolmonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66. Siitä täytyy ilmeisesti äänestää. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ku, 68 raukeaa, 69 kahdessa osassa e- puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten se ei 70kin raukea. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 76 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 77 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 78 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 79 puolesta, 79-86 yhtenä ryhmänä. Sopiko tämä puolesta vastaan tyhjää hylätty? 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 raukeaa 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 89 96 yksi äänestys näistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 raukeaa. Ei. Eipäs raukea. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aha, siis se raukeaa sittenkin, anteeksi. 97 on katettu. Sitten 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 ja 103 ovat kielellisiä muutoksia. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 110, 111 ja 112. Yksi äänestys näistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Eli tarkistetaan 115. 115. Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty 25 hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty 32 puolesta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 Ei tämä, ole, ei tämä salainen ole. Harjoittelemme vielä. Niin pyytäisin nyt, että äänestätte. No niin. Jaha, yksi kortti vielä pistettiin, kaksi, no niin, hyvä. 15.1, yksi, siis yksi vastaääni, hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon, jotta kaikki ymmärtävät, että mitä me teimme. On hyvin tärkeää, että äänestys nyt meni näin, kun ajatellaan tätä uutta eurooppalaista maisemaa law enforcement-alueella. Meillä on kaksi mahdollisuutta. Joko mm, mm, tapahtuu niin kuin näin, että jäsenvaltiot hoitavat tämän, tai sitten Euroopan tasolla tehdään jotakin. No, tässä me valitsemme tuon eurooppalaisen tason, mutta sisävaliokunta valitsi siis tämän hallitusten välisen ei-eurooppalaista, ja se on virhe. Eli te teitte nyt tämän todellakin oikein. Olen hyvin, hyvin ylpeä ja iloinen, että me teimme nämä päätökset näin. Olen jo myöskin puhunut esittelijän kanssa ja toivon, että kun nyt ajatellaan Euro- äh, komission roolia, hyvin tärkeää roolia, ja, ja Libe-mietinnössä komissio tuolta vedettiin pois kokonaan, niin se on suuri virhe, joten tämä oli kyllä tärkeä äänestys ja tämä loputus oli hyvin tärkeä. Ja halusin, että näette nämä suuret konfliktilinjat ja ymmärrätte ne paremmin jos Euroopan syyttäjä viranomaiselle ei edes anneta esityslistaa, niin kuin tässä Liben mietinnössä oli, siis Eurojustin kokouksista. Eli jos syyttäjäviranomainen ei pääse tapaamaan Eurojustin puheenjohtajaa edes kuukausittain, se oli siis tuolta mietinnöstä otettu pois, niin sitten pohdin, että miten eurooppalainen yhteistyö voi edetä tällä vaikealla alalla ja me jätimme nämä kaikki tänne ja kirjoitimme osittain uudestaan sinne mukaan. Ja toivon todellakin, että sisäisen valiokunta muuttaa mieltään tässä. Olen ainakin puhunut esittelijän kanssa. Tämä olisi tärkeää minulle, sillä muuten meillä ei ole yhtään eurooppalaista yhteistyötä. Ja budjettivalvontavaliokunta todellakin puoltaa eurooppalaista yhteistyötä. Meillä on tässä vielä noin vartti, 30 minuuttia ennen kuin komission sen haan tulee. No ehkä me voisimme antaa Bartille nyt puheenvuoron liittyen tähän vastuuvapauskysymykseen. Eli Bart, jos annamme puheenvuoron nyt heti sinulle, ole hyvä. Dank je voorzitter, collega's. Um... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Luulenpa, että tämä on melko selkeä asia tämä vastuuvapausasia. Me Me lykkäsimme tämän käsittelyä huhtikuussa ja Kresle ja allekirjoittanut on ollut yhteydessä neuvostoon ja me ehdotimme, että laadittaisiin epävirallinen asiakirja. Ja tämän ajatuksena oli se, että haluttaisiin parantaa vastuuvapauden myöntämisessä neuvoston ja parlamentin suhteita. Tässä oli ajatuksena, että selvennetään muutama asia. On selkeää, että parlamentti myöntää vastuuvapauden ja neuvosto antaa lausunnon vastuuvapauden myöntämisestä. Mutta ongelma on se, että meillä ei ole tehokasta keskustelua, me emme saa vastauksia kysymyksiin, toisin kuin ne suhteet, joita meillä on toisiin toimielimiin. Vastuuvapauden myöntämisen äänestyksen jälkeen, täysistuntoäänestyksen jälkeen, minä käärin hihat yhdessä muiden varjoesittelijöiden kanssa ja Haluan kiittää sihteeristöä erinomaisesta tuesta, jota se työhän antoi. Me ryhdyimme valmistelemaan epävirallista asiakirjaa, joka sisälsi useita ehdotuksia neuvostolle siten, että tilannetta saadaan selvennettyä. Ei tämä ollut mikään yksinkertainen toimenpide. Meillä oli kolme kokousta, meillä oli avoin, rakentava henki ja me onnistuimme laatimaan asiakirjan, tekstin, jota kaikki ryhmät tukivat. Tämä teksti välitettiin myös kaikille eri ryhmien koordinaattoreille. Joten nyt meillä on tämä tekstiehdotus. Seuraava vaihe. Ja tämä on nyt pyyntö muiden ryhmien koordinaattoreille, niin talousarvion valvontaa valiokunnan pitäisi välittää tämä teksti eteenpäin koordinaattorin hyväksynnän jälkeen puheenjohtajakokoukselle. Ja minä nyt pyytäisin koordinaattoreita painostamaan omia ryhmäjohtajia, jotta tämä asiakirja saa vihreän valoa mahdollisimman pian, mieluiten tässä kuussa. Puheenjohtajakokous sitten hyväksyessään tekstin, niin tämän jälkeen tämä voitaisiin välittää neuvostolle. Ingeborg ja allekirjoittanut käyvät keskusteluja neuvoston pääsihteerin kanssa ja sen jälkeen tämä teksti etenisi Koreperiin ja tämän jälkeen toivottavasti saataisiin päätös tämmölle vuosikausia kestäneelle kiistalle neuvoston kanssa. Toivottavasti nämä kaksi kypsää toimielintä voisivat saattaa suhteensa tukevammalle, paremmalle pohjalle. Halusin kertoa teille tämän ennen kuin esitän tämän toisen mietintöluonnoksen nyt tämän sanoessani, niin mitään ei olla vielä hyväksytty, joten ei tässä vielä vastuuvapautta olla myöntämässä. Toinen mietintöluonnos jättää tämän asian vielä ilmaan sen, että myönnetäänkö vastuuvapaus. Mutta Mikäli tämä epävirallinen asiakirja hyväksytään neuvostossa, niin tämä uusi menettely alkaisi ensi vuoden vastuvapaus vastavapauden myöntämistoimenpiteessä. On tiettyjä asioita, joiden kautta me voimme osoittaa neuvostolle, että me kiitämme sitä, että he haluavat ryhtyä parempaan keskusteluun, tiedonvaihtoon, mutta samaan aikaan valitamme sitä, että tiedonsaanti on ollut niin vaikeaa tässä 2015 vuoden vastuuvapauden myöntämisessä. Toisessa mietinnössä kohdassa kuusi viitataan parannukseen, joka on jo saatu parlamentin ja neuvoston välisiin suhteisiin. Kyseinen parannus on nyt tapahtunut ensi kertaa. Me saimme vuosittaisen toimintakertomuksen neuvostolta, ja tämä on jo parannus. Toisessa mietintöluonnoksessa puhutaan aiheesta, jonka mainitsin johdanto puheenvuorossani se, että tämä teksti lähetetään puhe, puheenjohtajakokoukselle. Sitten kohta 11 Toisaalta olen sitä mieltä, että ensimmäinen viesti on sävyltään positiivinen. Tässä en, kappaleen ensimmäisessä osassa mutta sitten nyt nähdyt ponnistelut on sellaisia, että niille on kuitenkin nähtävä jatkoa. Ja sitten tämä toinen vaihe tässä kappaleessa on sävyltään hieman moittivampi. Tässä nostetaan esiin, että vieläkään ei olla saatettu tiedonvaihtoa riittävälle tasolle. Sama sävy jatkuu seuraavalla, seuraavassa kappaleessa. muitimme, että neuvosto ei vieläkään ole ottanut käyttöön avoimuusrekisteriä tässä menettelyssä. Ja kysymys neuvostolle liittyen seikkaperäisiin korruptiovastaisiin ohjeisiin, käytännössääntöihin ja mitkä ne olemassa olevat säännöt neuvostossa ovat tässä vaiheessa. Sitten kappale 18. Tässä viitataan siihen tosiasiaan, että me moitimme sitä edelleen, että neuvosto ei ole antanut vastausta esittämiimme kirjallisiin kysymyksiin. Mikäli neuvosto hyväksyy Koreperissä tämän epävirallisen asiakirjan, olisi tämä askel oikeaan suuntaan. Ja tässä oltaisiin saattamassa neuvoston ja parlamentin suhteita vastuuvapauden myöntämisen suhteen paremmalle kypsemmälle tasolle. Toivon, että tässä pyrkimyksessä, jonka mainitsin, onnistutaan. Sender on ollut pitkään valiokunnan jäsen. Hän on ollut tässä prosessissa vuosia mukana ja nämä mietinnöt on vaikeita saada läpi, mutta mikäli onnistumme näissä pyrkimyksissä, niin varmasti tilanne paranee. Paljon kiitoksia näistä ponnisteluista. Me tässä todellakin pyrimme nyt etenemään. Kirje esitettiin puheenjohtajakokoukselle tänään ja katsotaan sitten, mitä sieltä tulee. Meillä on kaksi puheenvuoropyyntöjä. Kollegat Stihovski ja Ajala Sender sitten seuraavaksi. Bartovi za jeho skvělý přednes této problematiikasta. Niin, kiitoksia Bart tästä hienosta esityksestä. Olen varma, että olemme edistyneet paljon tässä asiassa ja olen tyytyväinen, että kolmen vuoden jälkeen Euroopan parlamentissa voin sanoa, että meidän suhteemme neuvostoon no, olivat huonot. Ja nyt olen nähnyt kyllä edistymistä siinä suhteessa. Uskon, että kohdat 7 ja 11 ovat edistystä, mutta siihen asti, kun saamme sopimuksen, joka on siis todellakin eri, erityinen ja konkreettinen, emme voi tässä juurikaan iloita. No, en tue mitään vastuuvapautta tälle elimelle, ellei tämä tapahdu avoimella tavalla. Ja mitä tulee väärinkäytösten paljastajiin, me tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Me tiedämme, että on ongelmia, kun ajatellaan tätä uutta rakennusta, joka rakennettiin, budjettia kasvatettiin moneen kertaan, jopa Ingeborg pyrki saamaan selville ne todelliset kustannukset, jotka aiheutuvat tuon rakennuksen rakentamisesta ja kaikki nämä ylimääräiset kulut, joita koko ajan tuli tuon summan päälle. Me emme saaneet mitään vastausta tähän mennessä. Mielestäni meidän täytyy saada neuvosto kommunikoimaan meidän kanssamme näistä tärkeistä kysymyksistä sillä aina kun on joitakin artikloita, jotka liittyvät skandaaleihin Euroopan unionissa, niin kyse on aina rakennuksista, neuvoston rakennuksista, Euroopan neuvoston rakennuksista. Meidän täytyy voida selittää äänestäjillemme, että mikä on EUn, mitkä ovat EUn kustannukset. Eli tässä se, mitä halusin sanoa jo sanotun lisäksi. Kiitoksia sitten kollega Ajala Sender. No, no, no, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegaa Stasia hyvästä työstä ja ponnisteluista, hän on ryhtynyt tämän asian esittelijänä, joka on aina mutkikas, koska emme voisi unohtaa sitä, että tämä on aika vaikea asia, jos ajatellaan sitä, että toisaalta Pitää katsoa, että on henkilöitä, joilla sinänsä on tiettyjä intressejä, mutta tietysti on intressejä, jotta sitten taas on neuvoston pääsitelle, että neuvoston pitäisi joskus antaa vihreää valoa ja silloin pyrkiä vahvistamaan asioita. Joten jos ajatellaan tätä mietintöä siinä, että puhutaan siitä, että ollaan edelleen avoimia sille sen osalta, mikä tulee olemaan päätös vastuuvapauden osalta, meidän täytyy kysyä, voisimme kokeen sanoa selvemmin sen, että että uskomme, että tämän neuvostoon salta, voitaisiin sanoa, että oltaisiin ähm, saavuttaa kypsyys siinä, että voidaan antaa vastuvapaus. Tilannehan muuttuu siitä hyvältä hyvää tahtoa on tuossa puolelta, mutta niin kuin sanottu pääsihteeri, joka hetken tutustui puheenjohtajan valtion valtuuskuntaan ja oli vastasi kysymyksiin vuosien mittaan. Ehkä on ollut hyvää tahtoa, mutta toisaalta viime kädessä minä haluaisin kysyä, onko niin, että henkilökohtaisesti otan huomioon sen, ne, siis ne puitteet, joiden puitteissa me työskennellä, joka on muuttunut. Ajatellen sitä meitä kaikki, jotka olemme tässä valiokunnassa siis, että voimmeko me todellakin lähtien liikkeelle siitä työstä, jota ollaan tekemässä, voisin kantaa jonkinlaisen selkeän viestin siitä, että äänestäisimme vastuuvapauden puolesta neuvoston tapauksessa. Tämä olisi tehtävä selväksi, sillä jos eh, ei ole tällaista hyvää tahtoa, jos olemme edelleenkin eh, sitä mieltä, että muutettaisiin tilannetta, mutta jos me emme hyväksy tätä, niin sitä, että tilanne, on, sanoa, että tilanne oli muuttunut siinä määrin, että tässä valiokunnassa edellisestä syystä voitaisiin sitä hyväksyä, eli haluaisin kuitenkin, että eräs taas ilmaisi sen, että, että tämä on se, mitä tulee tapahtumaan sillä. Muussa tapauksessa tulee tilanteessa turhautuneisuutta, joka varmastikin tulee aiheuttamaan enemmän ongelmia kuin, kuin se sijaan, että se parantaisi toimijoiden välisiä suhteita. Ja, so, um... Niin tämä hyvä tahto, niin kyllä se melko sattumanvaraista on. Ja kollegas taas saa nyt lopuksi vielä puheenvuoron. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ines on esittänyt kysymyksen pyrin nyt siihen vastaamaan. Koen, että tämä on minun velvollisuuteni. Hän on nimittäin numerolla seitsemän vaikutusvaltaisten meppien listalla VoteWatchin mukaan. Onnittelut tästä. Vastaus kysymykseen on selkeä. Hyvä tahto ei tunnetusti riitä. Se ei vie meitä kovinkaan pitkälle. hyvää tahtoa on niin esitetty, olemme tehneet parhaamme. Olemme esittäneet epävirallisen asiakirjan ja olen tyytyväinen, että tämä on jo ollut esillä puheenjohtajakokouksessa. Nyt on vielä kiristettävä tahtia. Meidän on nyt pyydettävä, että ryhmäjohtajat käsittelevät asian mahdollisimman nopeasti. Meidän on kerrottava neuvostolle, että tämä on parlamentin kanta vastavapauden myöntämiselle – minä järjestäisin mieluusti valiokunnan puheenjohtajan kanssa kokouksen, jotta me voisimme neuvoston pääsihteeristön kanssa voisimme hieman tunnustella tilannetta. Onko tämä se tie, jota halutaan kulkea vai mihin ollaan oikein menossa? Meidän tulee tähän saada varmuus. Niillä tiedoilla, joita meillä jo on, mitä itse vastuvapauden, vastuvapauden myöntämiseen tulee vuodelle 2015. Uskon niin, että meidän on nyt pysyttävä ruodussa. Meidän on sanottava, kuten olemme sanoneet seitsemän vuotta jo, että meillä ei ole riittävästi tietoja, jotta voisimme vastuuvapauden myöntää. Ja vaikka neuvosto lähettäisi tämän epävirallisen asiakirjan Koreperin, niin tämä eli itsessään ei riittäisi siihen, että voisimme myöntää vastuvapauden. Vastuvapauden myöntäminen vuodelle 2015 edellyttäisi niiden tietojen saamista, mitä me olemme pyytäneet. Niitä ei ole meille toimitettu. Tämä mielestäni olisi hyvä mahdollisuus seuraajalle, joka käsittelee vastaavauden myöntämistä vuodelle 2016, niin tässä vaiheessa seuraajani voi lähettää hyvissä olosuhteissa kysymyksiä neuvostolle, ja tässä varmastikin saataisiin aikaan hedelmällinen keskustelu. Tällainen keskustelu me, meillä on olemassa komission ja muiden virastojen kanssa. Tämän tyyppinen suhde on vielä puuttunut neuvoston kanssa. Meillä on nyt se etu, että vastuuvapauden myöntämistä käsitellään lokakuun toisessa täysistunnossa. Tämä antaa meille hieman liikkumavaraa. Mikäli näemme, että tässä ollaan neuvoston tämmöistä siirtymässä oikeaan suuntaan, tässä halutaan vaikkapa lisätä kappaletta tai halutaan muuttaa tiettyä kappaletta, jotta se saatettaisiin parempaan valoon, niin se voisi olla hyvä kehitysaskel, mutta ollakseni tyly, niin tässä vaiheessa emme voi vielä myöntää vastuuvapautta. Paljon kiitoksia. Nyt saimme päätökseen tämän esityslistan kohdan. Pääsemme sitten kohtaan kuusi. Haluan toivottaa komission jäsen Haanin tervetulleeksi. Hän on siis naapuruspolitiikasta vastaava komission jäsen. der heutige Meinungsaustausch über Tämän iltainen keskustelu liittyen naapuruspolitiikkaan ja varsinkin varainhoitoon. Tämä keskustelu siis varmasti tulee vaikuttamaan tuohon kollega Zellerin mietintöön ja hienoa, että olette täällä. Mehän viime vuonna todellakin pyrimme tekemään paljon työtä naapuruspolitiikan suhteen. Me olemme Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa. Ne ovat ensimmäiset asiat, eli että katsotaan, mikä on tilanne. Sitten tarkastelimme eri edustustojen raportteja ja kuulimme, että lähettiläät eivät, eivät kerro näissä raporteissa niin paljon kuin mitä tarvitsemme. Mutta hienoa, että te olette täällä ja saattekin nyt heti sitten puheenvuoron. Ja, vielen Monet kiitokset työntekijäni ovat yhdessä minun kanssani valmistelleet esityksen, joka on englanniksi, joten ennen kuin nyt rupean sitä kääntämään takaisin saksaksi, sallikaa, että minä pidän esityksen englanniksi. Voimme sitten tietysti käydä keskustelua sekä saksaksi että englanniksi. Mutta aluksi olisin kuitenkin sanoa, että haluan kiittää jatkuvasta kiinnostuksesta se on minusta erinomaista. Ja olematta mitenkään kyyninen todellakaan se, että olette valmiita itse matkustamaan eri valtioihin ja tutustumaan työhön, jota tehdään. Mehän olimme itse asiassa pitkälti tehneet työtä tähän poikkeukselliseen ajankohtaan ja mm, tämä ei ollut mahdollista, vaikka itse, itse otin aloitteen tämän aikaansa siksi, että minä budjetin valvontavaliokunnan kanssa mielelläni käyn keskustelua politiikasta myöskin välittääkseni sen, mitä ovat meidän haasteemme ja missä viime kädessä ovat yksinkertaisesti olemassa vaikeudet eh, niin, että eh, tämä ei tietenkään mene sitä, että tämä liittyy siihen, että varoja käytettäisiin väärällä tavalla. Meidän kärkeinen tavoitteemme on käyttää varoja, vaan se mikä meidän tähän on se, miten tehokasta varojen käyttäminen on. Se on erittäin perusteltu kysymys ja sillä on tässä valiokunnassa erityistä merkitystä, mutta toivon, se kiinnostaa muitakin, mutta se on asia, jonka haluaisin mielelläni ja intensiivisesti ottaa keskustelun kohteeksi teidän kanssanne – tänään ja lähti liikkeelle siitä, että on tärkeää, että ymmärrämme toisiamme teidän intressinne ja meidän lähestymistapamme ja se, miten nämä sitten kohtaavat. Mutta jos todellakin yhdessä voimme pyrkiä siihen, että vähennetään vaikeuksia. Meillähän on tänään vielä mahdollisuus vaikka ei vielä ole tultu tähän vastuvapauskierrokseen, on mahdollisuus tarttua johonkin asioihin hiukan ennakolta ja jotain toistaisi asioita, jotta olisi mahdollisimman johdonmukainen käyttäisimme aikaa hyvin, niin nyt sitten siirtyisinkin englannin kielen käyttöön, jotta se viesti, jonka haluamme välittää, että saan senkin vielä tuotua eteenpäin ja että voimme sitten käydä keskustelua jota te pyysitte puheenjohtajana käytäväksi. So, keeping the policy text. Ajattelen politiikkaa ja kontekstia mielessä olisi varmastikin hyödyllistä lyhyesti hahmotella naapuruus- ja laajentuispolitiikkaa, niiden prioriteetteja jaksolla 2017-2020, sillä niin kuin tiedätte, me olemme nyt käyneet juuri puolivälin tarkastelun lävitse. Tämä on vain mahdollisuus suksen haaste ja mahdollistaa meille sen, että sitä on hyötyä, kun etenemme politiikan toimenpanossa, mutta se myöskin osoittaa sen, miten me käytämme Euroopan niin varoja poliittisena välineenä. Lätsin liikkeelle tästä 2015 kirjastustuomioistuimen lausumasta ja myöskin suoritus tutkimuksesta ja meitä arvosteltiin oikeastaan siitä, että olet täysin analysoineet virheasteista, joka koskisi kaikkea toimia. Tämä on otettu esille vuoden 2016 pääosastojen vuotuisessa toimintakertomuksessa ja nyt mitataan virheasetta ottaen huomioon kaikki toimet, mukaan luettu myöskin epäsuora hallinnointi vastavusta hyötyvien maiden kanssa. Olisikin sanoa, että tulokset tästä riippumattomasta tarkastukset ovat osoittaneet sen, että 2006 vuoden osalta virheasto oli alle 1 prosentti, mikä on alle tietoistumistoimen materiaalisen kynnyksen, joka on 2 prosenttia. Tämä miksi että järjestelmämme on vakaa ja että etenemme oikeaan suuntaan. Vuoden 2016 toimintarvioiden suoritusarvioiden mukaan niin tehtiin kaikkiaan kahdeksan Silloin me pidämme hyvänä niitä, jotka katsovat sitä, miten suosikykyinen järjestelmämme on tietyissä maissa, kuin niitä, jotka katsovat sellaisia aiheita kuin esimerkiksi maahanmuutto. Olemme vakuuttuneita siitä, että niistä voisi olla enemmän hyötyä, jos viime varojen osalta nämä tiedot julkistetaan mahdollisimman pikaisesti. Tämä merkitsee sitä, että voimme, olemme käynnissä hyödyntää sitä, mitä on voitu oppia aiemmista ja toimia tehokkaalla tavalla. niin tämän haluaisin myöskin sanoa, että tiedonsaatumistuin tekee siis menee eteenpäin tässä asiassa, etenee tässä asiassa sillä. Mehän muistamme, että menneisyydessä puhuimme näistä toiminnantarkastuksista, jossa kenttätyö tehtiin pari vuotta aikaisemmin ja sitten meni vuosia ennen kuin itse kertomus kirjoitettiin ja siitä käytiin keskustelua joten toisin sanoen konkreettinen relevanttius oli aika alhaista ja rajallista. Ja siksi oli ja on välttämätöntä, että äh, kommentoi sitä, että nyt tilintarkastustuomioistuin ymmärsi meidän huolenaihimme ja minun mielestäni on reagoinut myönteisesti. Tässä mielessä haluaisin mainita esimerkkinä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen Tunisian osalta. Me kävimme juuri viime viikolla Tunisiassa ja tuomioistuin tunnusti, että varat oli yleisesti ottaen hyvin käytetty, kohdennettu oikein ja ne huomattavasti vahvistivat demokraattista siirtymistä ja talouden vakautta vallankumouksen jälkeen. Mutta Tunisia esimerkiksi olisi hyvä esimerkki siitä, että me kesken, miten keskenämme keskustelisimme haasteista, joita kohtaamme näissä maissa. Meidän tulisi tukea demokraattista kehitystä, mutta kehityksen kulkumaassa ei, ei aina välttämättä ole suosiollista kaikille meidän aloitteillemme eikä tavoitteillemme. Ja tässä tarkastuksessa tuomioistuin myös määritteli tapoja, työtapoja, joita voitaisiin parantaa niin, että voitaisiin myöskin vahvistaa tukemme kohdentamista. Ja komissio tekee läheistä työtä, kun sellaisen kumppaneiden kanssa niitä voidaan vahvistaa relevanttiutta ja vaikutusta, joka meidän kahdenvälisellä yhteistyöllämme on. Ja aika jo tuomioistuin on tehnyt hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, tehnyt, tehnyt kytäalliseksi politiikapäätöksiä ja kiinnittänyt huomiota puutteisiin – eikä niinkään myönteiseen tulokseen, ja tästä voitaisiin tämä siis tavallaan yhteenvetää se, mitä minä sanoin, eli kun on kysymys to- toimintatarkastuksesta, miten, mihin vedetään raja, onko olemassa jotakin rajoituksia tällaiselle tarkastukselle. Totta kai me pyrimme olemaan varovaisia ja saavuttamaan hyviä tuloksia veronmaksajien varoilla ja pidämme arvossa valiokunnan näkemyksiä hyvistä, hyvistä arvioista, tarkistuksista ja ar- samanakaan kuitenkin on nähtävissä epävakautta ja epävarmuutta monissa maissa, joissa me toimimme ja joissa epäilemättä tilanne on se, että itsekin olette voineet nähdä sen äskettäisillä vierailuillanne. Vai olosuhteet ovat vaikeita, meidän pitää ottaa riskejä ja, ja kokeilla eri toimenpiteitä. Suurin virhe olisi se, että emme jatkaisi yrittämistä tai että olisimme tekemättä mitään. Ajatellaanpa tässä vaikka muuttoliikettä. Sen pitäisi, se voisi olla hyvä esimerkki haasteista, joita kohtaamme, ja sitä miten reagoimme. Ja varmastikaan kaikki toimenpiteet eivät ole viime kädessä tehokkaita, mutta kun olemme nähneet ennennäkemättömän, ei yhtä vain lukuisia ennennäkemättömiä muuttoliikeaaltoja, meidän on täytynyt reagoida. Ja jos reagoi yhtäkkiä satunnaisesti, niin kukaan ei, ei voi olla tekemättä virheitäkin. Ja sitten jos on jälkikäteisarviointi, jotkin toimenpiteet kenties osoittautuvat olla vähemmän tehokkaaksi kuin, tehokkaiksi kuin muut, mutta tämä on tavallaan investointi tulevaisuuteen, koska olen aika varma sen suhteen, että asia tulee pysymään esityslistalla esillä, ja se, mitä on saavuteltu, saavutettu viimeisten kahden kolmen vuoden aikana, on varmastikin erittäin hyödyllistä ajatellen tietä eteenpäin ja siten, miten tätä kysymystä voidaan käsitellä tulevaisuudessa. Niinpä nyt palaisinkin sitten naapuruus- ja prioriteetteihin tämän monivuotisen rahoituskehyksen jälkipuoliskoa varten puhumme jaksosta 2017-2020. Seuraava naapuruus ja laajentumisohjelmien sukupolvi tulee keskittymään vakauteen, näkyvyyteen, joustavuuteen ja siellä, missä mahdollista siihen, että on suurempia toiminta, toiminta, toiminta olevia toteutussa olevia hankkeita, eli sitä suuremmin, että hankkeet tulevat olemaan sellaisia, että saa niillä enemmän, niissä on enemmän vipuvoimaa, enemmän, saadaan enemmän näkyvyyttä, saadaan enemmän tuloksia, joista voidaan tiedottaa, ja ne voivat auttamaan, auttaa tässä äh, tulosten saavuttamisessa ja myöskin ajatellen naapuruspolitiikan arviointi vuonna 2015 myöskin eriytyminen ja omistajuus vuoden 2016-2017 ponnisteluissamme on ollut keskeistä ja tulee olemaan edelleenkin toimintojemme ytimessä ajatellen eteläistä naapuruutta Ennen kaikkea mistä me pyrkii tukemaan vakauttamista ja kumppaneidemme kestävyyttä ajattelen myöskin Euroopan unionin globaalia strategioita. Ajattelen turvallisen maahanmuuttohakkeen ydinsyitä, niiden osalta tarjoamme erityistä vakautta. Saman aikaan luomme mahdollisuuksia paikallisille kansalaisille. Mitä tulee itäisiin naapureihin, Eriytynyt naapuruspolitiikka on saanut aikaan tuloksia. Itäisen kumppanuuden huippukokous on tulossa syksyllä. Eteläpaikka Georgia tai Ukraina on ollut suuria uudistuksia, jotka nyt tuovat tuloksia Ukrainalle ja Georgian. Ihmiset voivat nyt hyötyä täydestä viisumivapaudesta. Se, että on asosiaatiosopimus Ukrainan kanssa, joka on pitkälti viety toim- toteuttamaan tämän vuoden alussa, on tärkeää myöskin työllistää Jäljitettävyys nuorison kannalta on yksi tärkeä osa yhteistyötä me itäisten kumppaneiden kanssa, joten kaikki nämä eh, vaka- turvallisuuskysymykset idässä ja etelässä, niitä ei pidä aliarvioida. Me nyt jo annamme huomattavaa tukea turvallisuussektorin uudistuksille sellaisen maille kuin Ukraina, Moldova, Libanon, Jordania ja Tunisia. Ja meidän täytyy nyt tehdä tästä yhteistyöstä intensiivisempää. Naapuruusohjelmamme jaksolle 2017-2020 myös sisällyttää laajennettua yhteisten ohjelmien avun tukea ja myöskin sitä, että pyritään lisäämään rahoitustukemme näkyvyyttä. Laajentumispolitiikan yhteydessä ohjelmat, jotka liittyvät laajentumista edentävään vaiheeseen, keskittyvät ennen kaikkea perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Se, että saadaan näkyvä, uskottava, oikeudenmukainen laajentumispolitiikka perustuu todelliseen ehdollisuuteen on asia, joka tai voida kori, tai ei ole korvattavissa millään muotoa. Me pyrkimme pääsemään eteenpäin siinä, mm, tällä tavoin näillä alueilla lähivuosina, niin että voimme jatkaa sille hyvin myönteiselle kehitykselle, jota nyt on, mutta yhden pitää olla uskottavampia ja näkyvämpiä silloin, kun on kysymys näiden maiden jäsenyysnäkyvistä. Varmistaa sen, että kansalaiset hyödyntävät läheisestä yhteistyöstä ennen laajentumista. Tämä on meidän omien etujemme mukaista, voitaisiin sanoa enemmänkin mutta tämä voidaan sanoa, että sitten jos olette kiinnostuneita asiasta. Turkista olemme erittäin huolissamme tilanteesta Turkissa. Ajattelen sitä, että on tapahtunut lipsumista pääpoliissa kriteereissä ja näissä olosuhteissa ei voi olla mitään toimintaa vanhaan malliin. Ehdokasmaana Turkki on sopinut siitä, että se pyrkii saavuttamaan korkeimmat standardit ja meidän täytyy olla tiukkoina omien arvojemme takana Euroopan unionissa. Saman aikaan ovi pysyy avoimena vuoropuhelulle. Meidän pitää vahvistaa poliittista ja taloudellista vuorovaikutusta ja jatkaa yhteistyötä muuttoliikkeeseen liittyvissä kysymyksissä, mutta tämä merkitsee sitä, että unohtaisimme sen, mitä Turkissa sisäisesti tapahtuu. Sanotaan, että tämän EUn jäsenyyttä näyttävä tuki EU ei ole mikään avoin valtakirja, vaan siihen liittyy selkeitä ehtoja. Ja siksi on lopetettava erityisiä toimia oikeussektorilla, jotka eivät ole olleet hyödyksi valkauppausyrityksiä jälkeisenä aikana. Ja myöskin rahoituksen osoittaminen kansalaisyhteisölle, perusoikeuksille, tiedotusvälineille ja myöskin koulutuksille. Ja jo tällä hetkellä Kolmas liittymistä edellyttävästä menee tälle sektorille. Olemme käynnistäneet myöskin työn, joka liittyy tähän toiminnan arviointiin, jota edellytetään säädöksissä kaikkien läntisten kumppanamaiden ja Turkin osalta, ja tämä on hyvin tärkeää ja tulee vaikuttamaan siihen, miten määrärahoja osoitetaan. Tässä hyvät jäsenet olivat oli lyhyt yhteenveto meidän ohjelmistamme, politiikan prioriteeteista olevina vuosina. Ja mielenkiinnolla teidän puheenvuorojanne ja olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Minua eivät yllättäisi, jos tulisi hyvin erityisiä kysymyksiä ja siinä mielessä pyydän, että sitten toimitatte nämä erityisen yksityiskohtaiset kysymykset kirjallisesti. Paljon kiitoksia. Haluaisin tässä korjata virhe, virheen. Ja haluaisin tässä nyt toivottaa tervetulleeksi herra Pinkstenin tilintarkastustuomioistuimesta. Anteeksi tämä unohdus. Niin, äh, arvoisa komission jäsen, niin tämä on kyllä aika hirvittävä tämä naapuruspolitiikan tilanne, koska näitä maita on niin hirvittävän paljon ja niistä täytyy tietysti raportoida. Me olemme tämän vuosikertomuksen äh, saaneet tiedoksi ja komission tiedonannon asiasta ja on kyllä vaikea tämä tilanne, mutta me emme halua nyt eksyä näihin eri aihepiireihin, vaan koska meillä on aivan erityisiä intressejä ja kiinnostuksen kohteita. Meillä on neljä puheenvuoropyyntöä täällä. Ensimmäisen puheenvuoron saa kollega Staas. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission sen Haania. Hän hyvinkin yksityiskohtaisesti johdatteli meidät tähän aiheeseen, mutta kysymykseni eivät ole ainoastaan poliittisia, kyse on terveestä, järkevästä eh, naapurustopolitiikan äh, rahoituksen hallinnasta. Eli kaikki nämä aktiviteetit, äh, joihin käytätte hyvin paljon energiaa, niin haluaisin keskittyä näihin, sillä olen myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsen, Israelin valtuuskunnan jäsen nimenomaan. Eli teemme yhteistyötä Knessetin kanssa ja haluaisinkin kuulla teiltä, miksi Jotkin asiat edelleenkin jatkuvat niin kuin menneisyydessä. Israel, tämä me tiedämme, saa säännönmukaisesti EU-tuettuja hankkeita. Anteeksi, minun täytyy tämä muotoilla hiukan eri tavalla. E, eli Israelin Israel jatkuvasti tuhoaa tällaisia projekteja, joita EU on tukenut palestinaisalueella ja korkea edustaja Mogherini on myöskin puuttunut tähän. Ja minä haluaisin, että israelilaiset sitten, kun ajatellaan sitä haittaa, jonka he aiheuttavat näissä ohjelmissa, jotka me itse rahoitamme, että he korvaisivat nämä aiheuttamansa ongelmaa. Tämä, miltä tämä nyt sitten näyttää, kun ajatellaan näitä naapuruuspolitiikan suhteita, sillä tämähän on myöskin yksi järkevän varainkäytön aspekti. Tässä käytetään miljoonia euroja ja sitten äh, tulee näitä ongelmia, me voi tukea ihmisiä ja, ja sitten julkiset varat menevät tässä hukkaan. Ja kun ajatellaan, että me poliitikkoina ja edustajina, että emme pääse Gaasan alueelle ollenkaan, koska kuitenkin siellä joitakin asioita rahoitamme ja siellä on myöskin energiaongelma ja me Euroopan unionina todellakin investoimme rahaa sinne ja sitä ei sitten mitenkään myönteisellä tavalla siellä voida hyödyntää. Ja sitten vielä eräs toinen asia, joka on mielestäni hyvin selkeä. Me Euroopan unionin edustajina, meillä, me käytimme yli 5 miljoonaa Low Train-hankkeeseen. No, Horisontti 2020 rahoittaa tätä, eli te komission jäsen ette nyt suoraan ole tästä vastuussa, vaan kolleganne, joka on tiedepolitiikasta vastuussa, mutta me rahoitamme tätä äh, hanketta, Low Train-hanketta, ja israelilaiset tai Israelin poliisi laitosta sitten tuetaan ja monet oikeusoppineet sitten sanovat, että tämä on ihmisoikeuksien vastaista toimintaa. Tässä on hyvin paljon esitetty kritiikkiä myöskin juridisesta näkökulmasta, missä myöskin sitten on Euroopan unionin arvoja loukattu. No tämä nyt ei kuulu teidän vastuualueeseen tämä low trade-ohjelma tai law train, vaan te olette naapuruspolitiikasta vastuussa ja myöskin demokratiavälineistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista vastuussa, eli arvoista. No, kysymykseni teille nyt kuuluukin. Miten te nyt tässä voisitte mahdollistaa sen, että asiat saadaan ratkaistua? Miten te voitte varmistaa se, että nämä viisi miljoonaa tähän Law Trainiin ja sitten neljä miljoonaa Jordanin jokilaaksoon ja Gaasan alueelle, että, että näitä varoja hallinnoidaan hyvin ja käytetään hyvin No tässä oli nyt koko joukko kysymyksiä, mutta mielestäni kun puhumme järkevästä varainhoidosta, niin kyllä nämä kysymykset kuuluvat ja sopivat tähän kontekstiin. Komission jäsen. Äh, Kiitos. On hyvin ajankohtainen kysymys. Viime perjantaina Gimnich-kokouksen yhteydessä Tallinnassa tämä oli erityisenä kohtana etusistalla korkean edustajan aloitteesta. Nimittäin se, että keskusteltaisiin laajemmin ulkoministerien kesken siitä, löytyisikö tukea sille, että tekisimme hyvin laajan analyysin siitä, miten varojen käyttö, Euroopan unionin varojen käyttö, etenkin Palestiinassa tapahtuu, sillä Palestiinassa että Palestina saa henkeä kohti suurimman eu tuen Euroopan unionin ulkopuolisista maista. Me pohjimmiltaan me käytämme varat suoraan sanottuna siihen, että tilanne pysyy vakaana, mutta se ei kuitenkaan poliittisesti paranna tilannetta, vaan me pidämme tavallaan kantaa kiehuvan kattilan päällä. Tämä toimii jotenkin, mutta se on tilanne, joka oli tyydyttävä. On nimittäin aina vaara siitä, että varojen tarpe kasvaa, jotta pidetään tuo kattilan kanssa kiinni. Tämähän on nähty, näette sen viime viikolla, minä näen sen ensi viikolla luultavasti New Yorkissa, kun uskoakseni UNRWAn pääjohtaja, siis YK on Eh, orga, organisaatio palestinaispakolaisia varten kysyy, voitaisiinko saada lisää rahaa lähtien liikkeelle siitä, että koulu, on uhka siitä, että kouluja suljetaan ja niin edelleen. Tämä on tilanne, joka ei ole mitenkään tyydyttävä meidän kaikkien kannalta. Ja olemme sopineet, että todella katsomme, miten ajatellen valtioratkaisua me voisimme tehdä varojen käytöstä tehokkaampaa, sillä viime kädessä turvallisuuttakin ajatellen se on, sen täytyisi olla Israelin etujen mukaista. Periaatteessa meillä ei ole mitään vipuvoimaa Israelin suuntaan, koska naapuruspolitiikasta voidaan sanoa, että käytettävien varojen määrä on yksilukuinen summa, Olemme sopineet, että analyysissä, kun katsomme kaikkia varoja, joita sillä käytetään, ei pelkästään naapuruspolitiikkaa, vaan kaikkia muitakin äh, rahoituslähteitä. Ja tämä hiukan antaa vastausta kysymykseen siitä, miten Moedasin äh, val- hallinnon piirin kuluja varoja käytettäisiin. Äh, tämä on asia, joka täytyy yhdessä analysoida, mutta voin myönteisen uutisen kuitenkin myös kertoa. Tilintarkastustuomioistuin, kuten parlamentti ja eräät muutkin tahot ovat aivan oikein vuosien ajan arvostelleet sitä, että noin 30 miljoonalla eurolla vuodessa me olimme asettaneet varoja Gaasan viranomaisten virkamiesten palkkoja ja eläkkeitä varten, vaikka emme täsmällisesti tiedä, missä he toimivat, ovat, ovatko he toiminnassa, missä he ylipäätään oleskelevat ja niin edelleen. Ja yli vuosi sitten tartuimme aloitteeseen. Aihe on erittäin arkaluotoinen. Että varojen määrä tulee muuttumaan, mutta se tapa, jolla Gaza tästä hyötyy. Ja siis se, miten varoja asetetaan Gazan käyttöön, sen täytyy muuttua siksi, että se ei ole sellainen edessä, jota voitaisiin jatkaa. Palestinan itsehallintoviranomainen on hyväksynyt tämän. Olemme kehittäneet suunnitelman, joka on kolmen vuoden suunnitelma, jossa rahat osoitetaan sillä tavoin, että niitä Niillä tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joita voimme valvoa suoraan. Ja toiseksi, että sillä tuetaan ennen kaikkea perheitä, jotka ovat taloudellisesti vaikeassa asemassa. Että tuetaan hankkeita, joka mekiksi lait, sellaisen laitoksen valmis rakentamiseksi, joka, jolla poistetaan merivedessä suolaa, koska vesen veden tarvealueella kasvaa. Eli tämä on tällainen uudelleen suuntaaminen varjoinnista, johon olemme ryhtyneet, ja joka, mitä tulee varojen budjetissa, budjetin oikein asianmukaisen käyttöön, mutta poliittinen analyysi, se tullaan tekemään lähikuukausina. Kiitoksia. Meillä on täällä vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä. Pyydän, että puhutte lyhyesti. Kollega Stehovski seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Pidin erittäin paljon tästä puheenvuorosta ja näistä kielikuvista, joita käytit, varsinkin kun puhuit Israelin Palestiinan tilanteesta ja siitä, kuten rahaa heitetään palestinaisille. Kollega puhui enemmän Palestiinan näkökulmasta. Miksi Eurooppa rahoittaa kouluja, joita nimetään terroristien mukaan? No, en nyt halua puhua Palestiinasta ja Israelista. Se on eri keskustelu. Täällä mainitsit Tunisian. Valiokunnassamme luin hiljattain tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, joka erittäin hyvin myötäilee muita nähtyjä kertomuksia siten, että EU tukee liian montaa tekijää naapurussuhteissaan ilman, että syntyy konkreettisia tuloksia. Tämä koskee myös Tunisiaa. Tässä valossa haluaisin kysyä, että miten jos rahoitettaisiin yhtä kahta avainhanketta, sitten että valittaisiin suurimmat hankkeet, vaikkapa valtion, hallinnon uusiminen, digitalisoituminen, sähköinen asioiminen tai jotain suurta hanketta, joka ratkaisisi suuren ongelman ja toisi maan lähemmäksi demokratiaa. Miten näette Tunisian tilanteen? Koetteko, että Tunisia on vakaa maa, turvallinen maa? Koetteko te, että Tunisia todellakin täyttää ne lupaukset, joita se on antanut? Moldovasta muutama sana hyvin lyhyesti. Varastetun EU-rahan tutkimus. Miten tämä oikein etenee? Ja Fyrom, joka käyttää nimeä Makedonia, teidän työskentely siellä oli erittäin tärkeää. Te autoitte maata vakauttamaan tilanteen. Te olette kiinnittäneet, kiinnittäneet paljon huomiota Balkani, Balkaneiden alueeseen. Miten entistä Jugoslavia tasavalta Makedonia saadaan vakautettua entisestään siten, että siten, että se ei ole enää niin altis väkivallalle. Ja vielä Kosovasta lyhyesti. Miten te näette Kosovon tilanteen näin vaalien jälkeen? Vaalin voittaja, nyt vallassa oleva maalinvoittaja on sellainen, että en koeta korruption vastainen taistelu tulee etenemään hyvin. Marokosta ja Algeriasta. Onko Marokko meille edelleen kumppani? Onko Algeria uskottava kumppani, kun se on... Ja niin päätän puheenvuoron nopeasti. Ihan lyhyesti komission jäsen sanoi, että meidän pitäisi heittää hänelle kysymyksiä ja sitten hän valikoi niistä ne, mihin hän vastaa kirjallisesti. Okay, can... No niin, voin varmastikin vastata kaikkiin aiheisiin. Ensinnäkin Tunisiaan liittyen. No, Tunisia on esimerkki, missä me pyrimme toteuttamaan vähemmän, mutta suurempia projekteja. No, nyt eh, meillä on tuollainen oma tiedonanto ja päätimme, että 2020 loppuun mennessä vuotuiset määrärahat kaksinkertaisesti 300 miljoonaa Tunisian osalta, jotta Tunisia voitaisiin vakauttaa. Ja me haluamme sen saada myönteiselle tielle. No, tilanne on edelleenkin hyvin hankala siellä. Viime vuonna siellä hallitus muuttui taas ja luvattiin, että tämä on viimeinen ennen seuraavia vaaleja, jotka ovat kahden vuoden kuluttua. Niin tässä täytyy todellakin ryhtyä toimenpiteisiin monessakin kohtaa ja kyse on myöskin siitä, että haluamme vakauttaa taloutta, matkailu, on terrori-iskujen jälkeen no hiukan palautunut ennalleen, mutta maa on äärimmäisen riippuvainen turismista, matkailusta ja sama on Egyptissä. Ja siellä todellakin täytyy hiukan taloutta eriyttää ja tästä syystä tärkeä toimenpide on myöskin se, että tuetaan tilannetta maan sisällä. Tunisia on niin kuin monet maat sellainen, että siellä esimerkiksi väestö on keskittynyt tuonne rannikkoalueelle ja maan sisäosissa sitten on vähemmän ihmisiä ja kuitenkin se halutaan pitää asuttuna, sitä täytyy tukea. Eli tässä on monta asiaa, jota meidän täytyy tukea. Viime viikolla Äh, allekirjoitin taas erään ohjelman 20 miljoonan osalta. Äh, tarkoituksena oli perustaa tuollaisia ensiapukeskuksia, että paikan päällä äh, voidaan lääketieteellistä apua tarjota ihmisille, jotta ihmiset voivat jäädä asumaan noille alueille. Me yritämme keskittyä tiettyihin asioihin, mutta kun ajatellaan tätä ulottuvuutta ja niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on rahoittamiseen, niin meidän täytyy tehdä muutakin ja ei pidä unohtaa, että Tunisia on edelleen suurissa ongelmissa turvallisuuden suhteen. Esimerkiksi Libyan vastainen raja 600-700 kilometriä on aika merkittävä asia. No sitten Moldova. Kysymys varmaankin liittyy siihen, mitä presidentti Dodonk siellä totesi No minä olin sattumalta siellä, puhuin hänen kanssaan. Ja jos hän voi nyt jotenkin eritellä tätä, niin hänen pitää se tehdä. Ja jos ei, niin sitten hän voi sen jotenkin muokata uudestaan. Enkä ole kuullut mitään tähän mennessä. Asiaa valvottiin usean otteeseen. Mitään valituksia ei tehty, mutta täytyy sanoa, että maalla on kyllä näitä varojen käyttöongelmia, ongelmia absorptio-ongelmia. Ja kun ajatellaan sitä rahaa, joka on käytettävissä ja mikä sitten todellakin virtaa noihin hankkeisiin, ja on luotu siis hankkeita ja varat on myönnetty, mutta kuitenkaan varat eivät virtaa niihin, koska täytäntöönpano ontuu. Joten tässä ei ole täysin voitu eriyttää sitä, mitä on ajateltu tehdä ja mikä sitten on täytäntöön pantu ja siis joitakin kuukausia sitten tällainen syytös siis tehtiin. Ja vaikka tässä käytiin kirjeenvaihtoa, kirjeenvaihtoa niin eh, sitä ei, ei vedetty pois, mutta olisin toivonut, että näin se tapahtunut, mutta tämä on toinen tarina. No sitten Fyrom. No kaiken kaikkiaan kehitys on ollut myönteistä, mutta niin kuin Kosovossakin eh, eh, siellä 61 mandaattia 120, siis se on pieni enemmistö, ja tämä on siis todella niukka sellainen. Kaikkialla maailmassa tilanne olisi sama, mutta varsinkin näissä maissa tilanne on se, ja voin kertoa, että viime viikolla kävin keskustelua molempien, siis Bulgarian ulkoministerin ja Kreikan ulkoministerin kanssa. Ja tässä todellakin halutaan ryhtyä toimenpiteisiin. EUn jäsenvaltiot ovat kyllä ymmärtäneet sen, mikä siellä on mennyt pieleen viime vuosina ja että myöskin ovat olleet osallisina. Ja jotta tämä nyt ei taas lähde väärään suuntaan, niin todellakin tässä tukea tarvitaan. No sitten Kosovo, uusi hallitus, kuten sanottu, on juuri aloittanut on liian aikaista nyt arvioida tätä. Ongelmat ovat olleet samanlaiset. Ainoa myönteinen on se, että tarvittiin ainoastaan kolme kuukautta hallituksen muodostamiseen. Aikaisemmin se kesti yhdeksän kuukautta, mutta tämä nyt on ainoa positiivinen asia. Kokoonpano ei ole sellainen. No, meidän täytyy odottaa todellakin jokaista sanaa täytyy pohtia tässä ja millainen hyväksyntä siellä eri alueilla on. Mutta lähden siis viikon lopulla Belgradiin ja tämä liittyy presidentti Vucicin aloitteeseen siihen, että käytäisiin vuoropuhelua Kosovosta ja tämä on hyvin myönteinen asia. Tämä on tärkeä toimenpide, jotta asioita voitaisiin kehittää eteenpäin. No, Marokko on meille edelleen tärkeä kumppani, ei siitä ole kysekään ja olen myöskin luottavainen, että nämä ärtymykset, jotka liittyivät siihen siihen, että miten puolueelle annettiin lupa tiettyihin toimenpiteisiin tuomioistuimen kautta, että tämä on menneisyyttä. No Algeria on tärkeä maa Euroopalle, eivätkä tästä ulottuvuudesta ei olla kovin tietoisia. Suurin osa asuu rannikkoalueella ja siellä liiketoimintamalli on riippuvainen öljyn ja kaasun hinnasta ja yhteiskunta on tottunut siihen, että sitä tuetaan peruskysymyksissä. Bensan hinta ei ole nostettu siellä yli 20 vuoteen. Tämä on siis yksi asia. Tämä ei ole kestävällä pohjalla, tämä täytyy estää. Totta kai se voi helposti johtaa yhteiskunnallisiin levottomuuksiin. Pari vuotta sitten ryhdyin tärkeimpien talous- rahoitusinstituutioiden kanssa kehittämään yhteistyötä niin, että tietyissä maissa, joihin Algeriakin kuuluu, saataisiin aikaiseksi tuollainen ranking tietyissä asioissa, joka on meille kaikille tärkeää. Ja energiatehokkuus on yksi näistä aihepiireistä ja se, että pyritään vähentämään julkisia valtion tukia. Tämä ei ole ainoastaan etelässä tärkeä aihe, vaan myöskin idässä, kuten Ukrainassa. Sitten kollega Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Haan teidän esityksestänne. Minä haluaisin esittää siis Tunisiasta, mutta muustakin Magrebista, ennen kaikkea Tunesista, Tunisiasta, eh, mutta me todellakin me tarvitsisi, ja sillä kaikki jotka liittyvät Magrebiin, haluaisin kysyä siitä, olen täysin me teidän kanssanne siitä, että, että pyrkiä katsomaan että riskejä jotain silloin, kun tämä tukee jollekin maille ja, ja nämä riskit. Siis, että Euroopan kansalaiset ymmärtävät täysin sen, että on olemassa tietysti riskejä. Mitä haluaisin kysyä teiltä siis, meillä on eri muotoja tämän rahoituksen osalta, mutta asia, joka on näin tärkeä, niin kuin vakaus, niin kaikkea demokratia ja demok- siihen liittyvä kysymys, haluaisin kysyäkin teiltä, olisiko mahdollista tällaiselle toimelle, jossa talouden kehittäminen, joka tietyissä maissa voisi antaa kapasite- saada kapasiteettia komissiolta, eli esimerkiksi niin, että voitaisiin tätä kautta käynnistää ohjelmia maissa, voisitko myöskin katsoa taista toista tasoa, joka on normeja, normidest, eli annamme tukea, mutta kun vierailemme paikan päälle jotkin perusvalliset normit, jotka liittyvät toimintaan, on olemassa tiettyjä viivästymisiä. Tunisiassa paikan päälle siirteellä toteutettu käyttö esimerkiksi sääntöjä, jotka liittyvät paikallisten osuuskuntien toimintaan, joten tämä voisi olla sellainen muoto, jo enemmän kuin tällaiset luvut voisivat palvella sitä, että olisi toisen tyyppistä suunnitteluhetkeä, että on tukea, mutta myöskin kalenteri, joka lisää normia, joka täytyy täyttää että ei tapahtuisi tällaista halvaantumista kuin nyt tapahtuu ja ajatellen niitä riskejä, jotka liittyvät, ajatellen viimästymisiä, jotka liittyvät perusvaltaisiin normeihin, eli siis maahan on tietysti eh, päättää itse asiasta, mutta voisin kuitenkin lukea tämän normeja ja normien puolessa, koska toisaalta on viisumit, valitaan sitä, että opiskelijat, opettajat, yrittäjät, jotka ihmisiä, jotka voisivat toisella tavalla välittää asioita, jotka voisivat tavallaan olla hyödyksi tässä avukysymyksessä. Toisaalta heitä nöyryytetään tietyllä mielellä, mikä tietysti kärsii erityisesti, erityisesti kärsimystä, koska he kärsivät eh, siitä, että pääse tulemaan kokouksiin. Ja, meidän me pitäisi luoda tällainen toinen taso, jos jossa katsottaisiin, miten euroja käytetään ja miten paljon työpaikkoja ja avainhotelleja, vaan lisäksi olisi myöskin siis tämä toisenlainen malli, jolla seurattaisiin demokraattista vakautta, jotta tulisi enemmän luottamusta, eli normeja siellä ja normeja täällä, eli tätä seurattaisiin. Ja sitten aihe, joka koskee hyviä käytänteitä. Olemme löytämässä näitä hyviä käytänteitä kautta Magrebin, minä en puhu Ukrainasta, jotka voisivat olla sellaiset, että niitä voitaisiin äh, tehdä johtopäätöksiä, mutta haluaisin, että katsotaan, että sellaisella mallilla, joka olisi vaikuttavampi, se Mauritaniassa myös komissio on tunnustanut sen sen pilottihankkeen kautta, me tiedä mikä on lopputulos, että luotaisin järjestelmää, joka loisi taas sen tällaisen lääketieteellisen varmuuden järjestelmän, joka tärkeä Oikeastaan tämä voisi olla myöskin mahdollinen Marokossa ja Algeriassa ja Tunisiassakin. Voisimme ajatella tällaista ehdotusta, joka liittyy tällaisiin kollektiiveihin, joilla on tiettyä toimintaa, joka on hyvin tärkeää. Sitten yksi tapa voisi olla se, että voisi katsoa, miten nämä hyvät käytänteet voisivat toimia ja voisivat olla osa tällaista budjettitukea elementteinä. Ja sitten vielä näkyvyydestä lopuksi. Jokin aika sitten kävimme Marokossa ja totesimme, että, että on hyvin tärkeitä hankkeita, jotka, jotka perustana on budjettituki, että ei ole mitään näkyvyyttä sille, että ne saavat tukea Euroopan unionilta. Minusta tämä on perustavanlaatuista. Se, että vaatisimme, että olisi jokin yhteistyön nostettava merkki, jokin logo tai vastaava, josta näkee, että tämä on, siis ei sitä, että se on yksimainen Euroopan liitto, vaan se, että olemme yhdessä tekemässä tätä, että olemme, että me olemme iloisia, että voimme käyttää Euroopan varoilla ja osallistua tähän tukeen ja tukea tällä tavoin. Kiitos. Also Tunisia on hyvä esimerkki. Kuukausien, vuosien neuvottelujen jälkeen, keskustelujen jälkeen vielä ennen kesää he päättivät tällaisen viiden vuoden kehityssuunnitelman. Mitä minä haluan tällä sanoa? Aikomus on olemassa, suunnitelma on olemassa, mutta toimeenpano, toimeenpano, toimeenpano. Se on avainsana rehellisesti todettuna, jos säännöllisesti tapahtuu sitä, että hallituksen kokoonpano muuttuu, se ei suinkaan edistä vakautta. Olen, kun viime viikolla kävin siellä, olen sopinut siitä, että tätä riskiä hiukan minimoitaisiin, en, en, ehkä, ehkä poisteta kokonaan. Pääministerin ja ulkoministerin kanssa, jota tukee presidentti, jolla on erityinen rooli, koska hän on autoriteetti. Eli eri suunnitelmia hankkeita varten, joita me, jo, meillä on Tunisia varten, että niitä varten luodaan tällainen eh, tiekartta, suunnitelma siitä, miten ne toteutetaan. Tämä lähtee kokemuksesta, tämä on kokemus, joka on saanut elämäni aikana, Eli on vähän luottamusta, jos vain sanotaan, että jokin asia toteutetaan vuoteen 2019 loppuun mennessä. Jos tätä ei jaeta siihen, että on tällaisia neljäsvuosittaisia hankkeita ja lyödä tätä lukkoon, tai ei tapahdu yhtään mitään. Joten niin jokaista hanketta tulemme nyt sitten katsomaan. Määrittelemme virstanpylväät ja lyömme lukkoon sen, kenen on tehtävä mitä, mihin mennessä. Ja tärkeintä, tämä se, mitä opin aikoinaan Kreikassa, on se, että myöskin julkaisemme tämän listan niin, että on olemassa tiettyä painetta, koska missä voivat seurata sitä, onko ohi asioita pantu toimeen niin kuin on sovittu vai ei. Ja minä odotan, että tästä on hyötyä tuossa maassa. Sitten budjettituki. Minä olen melko pidettyväinen. Tämä käsite on harhaanjohtava, koska siitä syntyy sellainen kuva, että me maksamme budjettiin ja että on joitakin yleisiä ehtoja, joihin se on sidottu. Todellisuudessa kysymys on aina hyvin konkreettisista hankkeista, joilla on alku ja loppu, mutta jotka voidaan toteuttaa vain budjetin kautta niin, että kysymys on siis budjetti, äh, budjettavattavasta hankerahoituksesta. Esimerkiksi uudistukset oikeuslaitoksen alueella voivat, voidaan toteuttaa vain tällä tavoin. Ja tässä nousi sille koko kysymys äh, julkisen hallinnon uudistamisesta. Tähän kuuluu myös äh, rahoitushallinto ja muutkin laitokset kuin valuutarahasto ja maailmanpankki pyrkivät siihen, että tällaista toimintaa siinä, miten hallinto käsittelee varoja, että se saadaan sellaiseksi, että se vastaisi kansainvälisiä standardeja. Sitten näkyvyys. Näkyvyys on asia, joka on sellainen, josta, joka on tavallaan loputon kysymys. Tämä on kaikissa sopimuksissa, että huolehditaan näkyvyydestä, mutta jostakin syystä tämä asia seuraa minua aina Brysseliin – Olin aikoinaan aluepolitiikasta vastannut komissioiden ja sielläkin puhuttiin siitä ja sillä todetaan, että joka paikassa pitää näkyä sen, että käytetään jo varoja. Sitten voidaan katsoa, mikä sitten, mistä sitten löytyy tämä kilpi, kyltti, mistä rakennuksesta. Mutta minä olen sorjunut sitä aina, että jossakin säännössä määritteisiin, missä tuon kyltin pitää olla, koska tällaisella tasolla ei nyt halua mennä. Mutta kysymys on kuitenkin se, että tämä on asia, jota pitää käsitellä. Kysymys on siitä, mikä on hyvin vakavaa, että koska me luomme tällaisia rahoja, niin silloin on tärkeää, että jokaisessa rahastossa on sana EU mukana. Siis kun olen pyrkinyt muuttamaan joitakin nimityksiä, mutta se ei vielä ole onnistunut, on olemassa tällainen Madatvan, joka on itse asiassa Euroopan unionin ja Syyrian välinen tällainen äh, tukirahasto, Trust Fund. Äh, kukaan ei tiedä, että äh, tämän nimityksen takana on Euroopan unionille pyrkinyt korjaamaan tätä. Se pitäisi nyt olla Euroopan unionin ja Syyrian välinen Trust-rahasto. Meidän pitäisi johdonmukaisesti toimia asiassa – Tiedän, että tämä voi olla hyvin vaikeaa, mutta ajatellen näkyvyyttä ja markkinointia on joskus oltava hiukan banaali. Sitten seuraavaksi kollega Tarant. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Arvon komission jäsen, minulla on kaksi aluetta naapurusalueella mielessä ja kaksi kysymystä näihin liittyen. Ensinnäkin te ansiokkaasti nostatte esiin, että kumppanuussopimus Turkin kanssa sen ei pitäisi nostaa mm, nähdä päivällä ilman ehtoja. Ja Egyptin äh, rikosoikeus apu, se näyttää tulevan täysin ehdoitta, koska näyttää siltä, että näitä varoja käytetään väärin. Toisin ajattelijoita lähetetään vankilaan. Eikä tässä pitäisi kuitenkin tietyt ehdot antaa avulle, vaikka kyseessä onkin pieni raha. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa olen usein eri mieltä, mutta eikö hän ole tehnyt ihan järkevän päätöksen, kun hän on vetänyt pois 18 miljoonan dollarin tuet Egyptille vedoten ihmisoikeusrikkomuksiin. Seuraava alue, josta haluan keskustella, on Länsi-Sahara. Ymmärtääkseni tämä on ainut alue, jossa naapuruusvälineen avulla ja ihmisoikeus- ja demokratiavälineen avulla komissio ei tue kansalaisyhteiskuntaa. Ja te olette käyttäneet tätä sanaa resilience, sitkeys, kestävyys ja nämä länsisaharalaiset pakolaisleireiden Algeriassa varmastikin ansaitsisivat tukea. He ovat osoittaneet osoittaneet, että he osaavat järjestää kansalaisyhteiskunnan. Ja tämä ei ole arvostelua, että olitte tässä puun ja kuoren välissä, ottaen huomioon, miten komission, komission, komission mikä komission rakenne on ja miten salkut on jaettu, mutta komission olisi tärkeää antaa tukea sille, että puututtaisiin siihen, miten nämä Länsi-Saharassa, Länsi-Saharan asettuneet marokkolaiset kalastajat toimivat. Ja minä tulen aiemmin miehitetystä maasta, joten tiedän kyllä, mistä minä puhun. Niin, tämä 10 miljoonaa Egyptiin Tämä on liian vähän, eikä sitä hoideta oikein. Tämä on sellainen summa, joka on tuon Pohjois-Afrikka ikkunan kautta tarkoitus mennä Afrikalle, kun ajatellaan niitä haasteita, mitä Egyptillä on maahanmuuttokysymyksissä niin, että saataisiin hankkeita aikaiseksi, jotta nämä maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, joita Egyptissäkin on, saataisiin hoidettua. Eli tämä on nyt se mieleyhtymä, joka minulla tulee tähän summaan. En tiedä siitä, että tuolle oikeussektorille olisimme myöntäneet jotakin tukia. No sitten Trump ja ihmisoikeudet, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mutta sanon aivan avoimesti, että kun ajatellaan naapuruusulottuvuutta, niin Egypti on meille todellakin kaikkein tärkein maa naapurustossa, kun ajatellaan geografista kokoa näin, niin tietysti Ukraina ja Turkikin ovat tärkeitä ja sitten Egypti on kolmas. Kun ajatellaan esimerkiksi demograafista ja sosioekonomisia asioita, niin Egypti aiheuttaa minulle kaikkein suurin, suurimpia huolenaiheita, sillä 7000 henkeä siellä väestö kasvaa, eli kaksi, kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä – kasvaa väestö vuositasolla ja mikään inf- infrastruktuuri ei pysy tässä mukana. 60 vuoden aikana väestö on nelinkertaistunut, mutta he elävät edelleenkin viidellä prosentilla alueesta. Eli esimerkiksi tiedämme raamatustakin, että siellä on ollut hyvin vaikeaa ja tämä on kaikki hyvin ongelmallista, joten Egypti ei ole mikään maahanmuutto- tai läpikulkumaa maahanmuuttajille hyvin pienessä määrin tätä, mutta kuitenkin se voisi olla ikään kuin lähtöpaikka, maahanmuuttajien lähtöpaikka. Ja kun ajatellaan nyt tämänhetkisiä maahanmuuttovirtoja, niin ne ovat siellä hyvin vähäisiä, mutta äh, meidän Euroopan unionina täytyy intensiivisesti kuitenkin käsitellä tilanne, Egyptin tilannetta, jotta siellä saadaan taloudellinen vakaus aikaiseksi ja äh, totta kai demokraattinen kehityskin täytyy pitää mielessä, mutta meidän täytyy toimia realistisesti, katsoa, että mikä on akuutisti mahdollista tehdä ja mikä ei. No sitten Länsi-Saharasta te varmastikin tiedätte, että Euroopan unionissa on kaksi täysin erilaista leiriä. Ne maat, jotka ovat lähempänä Marokkoa, näkevät konfliktin eri tavalla kuin ne, jotka ovat pohjoisempana. Ja tämä johtaa siihen, että tässä olemme hankalassa tilanteessa ja tämä myöskin vaikuttaa meidän ohjelmointimme. Niin kauan kuin tämä asia Euroopan unionissa ei ole selvää, emme voi myöskään konkreettisesti toimeenpanna mitään. Ja sitten tämä kalastaja, kalastajien liittyvä tarina, tämä koskettaa oikeastaan enemmän tuomioistuinta. Sitten seuraavaksi kollega Zeller. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitokset myös herra komission sen Haanille siitä, että hän nyt näin myöhään illalla täällä keskustelmassa meidän kanssamme. Te alkupuheenvuorossanne puhuitte vuoden 2016 budjettivastuuvapaudesta omalta kannaltanne. ja vuosikertomukset ovat meillä, mutta ei kuitenkaan vielä tilastustuomistumien kertomus, kun sitten meillä on sekin, sitten voimme, ja kun näemme, mitä ovat konkreettiset luvut, jotka liittyvät vastuuvapauteen. Voimme sitten käydä asiasta täsmällisempää keskustelua. Te mainitsitte, että virhetaso on jo nyt alle kahden prosentin kynnyksen. Se puhuu siitä, että työ on hyvä hallinnossa, mutta myös tilastumistuin haluaisi yhä enemmän pohtia sitä, onko niin, että rahoilla, joita on käytetty, myös saavutettu se, mihin pyrittiin – nämä täytyy saada aikaan tällaisia suoritustaseita, vai onko, onko, ovatko varat päätyneet sitten paikkoihin, joissa ne vain katoavat. Tilanteen oli mitenkään kadittava, jos ajattelee tilannetta kaukasukselta Marokkoon asti. Ja aika jo näyttää siltä, että yksittäisessä tapauksessa todellakin tämä on Sisyfoksen työtä. Eli aina kun on kuvitellut saaneensa kiven vuoden huipulle se pyörii takaisin laaksoon. Ja meillä on nyt jo olemassa erityiskertomuksia kertomuksia viime vuosilta. Ja esimerkiksi Ukrainan osalta tehtiin erityiskertomus. Ja se osoitti, että on tahtoa, ponnisteluja, mutta ei välttämättä menestystä siinä määrin ja sellaisessa sen laatuisesti kuin me odottaisimme näiltä valtioilta. Me tietysti teemme tämän myös näiden maiden kansalaisille ja vierailuillamme, kuten Inge Gresselman, olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota nimenomaan henkilökohtaisiin tapaamisiin valtioiden edustajien kanssa. Ajattelen nimenomaan siis budjettivalvontavaliokunnan toimintaa ja me olemme hiukan malttamattomia jo, kun ajatellaan odotuksia, jotka liittyvät Euroopan unioniin. 1990 Etä-Saksassa sanottiin, että kun, jos d ei tulee minun luokseni, niin minä menen D-markan luoksi. Ja on nähty, että ne kaikki nuoret ihmiset, jotka ovat lähtevät maansa, koska eivät usko, että maiden poliittinen luokka on vakavissaan eurooppalaisen tien valinnalla. Ja tästä syystä ennen kaikkea on kysymys siitä, että jos kun puhuitte siitä, mikä on vastaanottokyvyn taso, että vahvistetaan paikallista hallintoa, luodaan kestävää hallintoa, luodaan kapasiteettia, mutta myös riippumatonta ja luotettavasti toimivaa oikeuslaitosta. Kysymykseni kuuluisinkin, että kun naapuruspolitiikka ja laajennumispolitiikka on komission tehtävä, mutta Inge sillä mainitsi diplomaatit paikan päällä. Miten yhteistyö sujuu paikan päällä? Miten toimitaan yhteisen tavoitteen hyväksi? Ja kokevatko jäsenvaltiot myös, että ne ovat riittävässä määrin velvollisia toimimaan vai onko jäsenvaltioita, jotka pyrkivät hyötymään, käyttämään asioita oman poliittisen hyötynsä aikaansaamiseksi – ja on kilpailijoitakin tällä alueella, lainausmerkeissä Kiina, Venäjä, ja ne, jotka ovat näissä maissa hallitusvastuussa, syntyy aika jossain vaikutelma, ennen kaikkea mitä länsi niin tulee, myöskin muita maita, että nyt pyritään tässä hiukan kiristämään Euroopan unionia, että jos ette pelaa meidän kanssa niin sitten menemme toisten kanssa pelaamaan. Joten tässä yhteydessä haluaisin esittää kysymyksen siis vielä siitä, miten Euroopan eri tasot harjoittavat yhteistyötä, eri vastuullista harjoittavat Euroopassa yhteistyötä, nimenomaan mitä tulee naapuruus, laajennuspolitiikkaan. Sillä rahalla ei saavuteta kaikkea, rahalla saavutetaan jotakin vain, jos on rakenteet, joiden kautta varoja voidaan käyttää järkevästi. Also, um... Niin, tämä Sisyfus ja tulkinta Albert Camusta, niin kyllä sen käsityksen saa on onnellinen ihminen, mutta siis nyt vakava mielisesti sanottuna, niin kun ajatellaan kaikkia näitä maita, joko naapurustomaita tai laintumismaita, niin niitä täytyy vuosittain arvioida. Ja sitten useimpien maiden kohdalla varmasti voi nähdä edistymistä. Mutta kun nyt katsotaan sitten kuukausi, kuukaudesta toisen tai vuoden sisällä, niin on ehkä välillä vaikea havaita näitä, tätä edistymistä, koska aina voidaan mennä eteenpäin ja taaksepäin. Esimerkiksi Bosnia ja Herzegovina 2016 oli maa, josta, jossa me olimme hyvinkin innoissamme sen tuottamista edistysaskeleista. Ja nyt sitten ovat taas hiukan menneet taaksepäin, olivat ensin kovin innoissaan omasta etenemisestään, mutta pitkällä aikavälillä näen kyllä, kun ajatellaan vuosittain, niin on vaikea havaita tätä edistymistä. Ja tietysti kun ajatellaan yksittäistä hanketta, niin siinäkin kohdassa se on vaikea nähdä. Me kaikki tässä tarvitsemme tiettyä jatkumoa, myöskin henkilökohtaisella tasolla ja niiden henkilöiden kohdalla, jotka näitä asioita käsittelevät, ja että toimivat myöskin johdonmukaisesti ja uupumattomasti. Ja näistä asioista täytyy puhua esimerkiksi nyt, kun ajatellen Länsi-Balkanin maita ja itäistä kumppanuutta, naapurustoa, niin yksi painopistealue on kyllä se, että kun ajatellaan kansallista tasoa, meidän täytyy mennä myös alue- ja paikallistasolla, esimerkiksi korruption torjunnassa, se ilman, että ryhdymme näihin toimenpiteisiin, niin toiminta ei alueellisella paikallisella tasolla toimi, Eli meillä on kyllä kansallisella tasolla olemme edistyneet mutta tässä täytyy todellakin puuttua myöskin nyt alue- ja paikallistasoon. Ja tähän kuuluu myöskin oikeuslaitos. Eli siellä on nyt kommunismin jälkeen kyllä hyvin toimiva poliisijärjestelmä, mutta ei toimivaa oikeuslaitosta. Joten riippumaton oikeuslaitos ja sen aikaansaaminen on yksi asia, mutta se, että se toimii, on toinen asia. Enkä Balk- Balkanin kohdalla puhu liittymisneuvotteluista, vaan prosessista, koska tietojen toimenpiteiden ja kehityskulkujen kestävyys on tässä se, minkä haluan nähdä, varsinkin esimerkiksi juuri korruption torjunnan osalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa ainoastaan poliisin tunnistamia tapahtumia, vaan että tämä sitten todellakin johtaa myöskin siihen, että saadaan tuomio oikeuslaitoksessa eikä eh, sitten tietyissä maissa vain saada näitä pieniä tekijöitä kiinni, vaan myöskin suurempia tekijöitä. Ja tässä nyt todellakin tarvitaan edistymistä, mutta yhdessä asiassa olette täysin oikeassa. Meidän täytyy todellakin kiinnittää vahvasti huomiota nuoriin, varsinkin Länsi-Balkanina, mutta myöskin itäisissä naapurivaltioissa – Meillä on ensinnäkin korkea nuorisotyöttömyysaste ja, ja myöskin omissa jäsenvaltioissa äh, tilanne on se, että ihmiset ovat lähteneet pois. Eikä tämä nyt ole ollut se kaikkein epäaktiivisin osa ihmisistä. Joten se, että esimerkiksi äh, me olemme ryhtyneet äh, jäsenyysneuvotteluihin Serbian kanssa on johtanut siihen, että ulkomaan investoinnit kasvoivat valtaisesti, ei ainoastaan Euroopan taholta, vaan myöskin kansainväliseltä taholta, sillä ainoastaan se toimenpide, että nyt neuvottelut alkoivat, niin selkeästi sai aikaiseksi korkeampaa luottamusta maan oikeudellisen turvan ja tämä sitten aiheutti näitä investointeja. Tämä on hyvin myönteistä, koska se myöskin sitten saa työpaikkoja. Ja sitten yksi asia, johon meidän kaikkien täytyy pyrkiä vaikuttamaan, varsinkin kun ajatellaan uusimpia jäsenvaltioita, mutta myöskin ehdokasvaltioita. Jos nyt katson esimerkiksi äänestysprosenttia vaaleissa, niin olen kyllä hirvittävän surullinen pettynyt pettynyt, mutta myöskin huolissani, sillä oikeastaan pitäisi olettaa, että maissa, jossa ei vuosikymmeniin ole voinut vapaasti äänestää, niin kaikki juoksisivat vaaliuurnille, mutta päinvastoin on tapahtunut selvästikään luottamusta ei vielä ole saatu aikaiseksi siihen, että jokainen ääni on tärkeä. Ja tämä on hyvin fataalia varsinkin nuorten kohdalla. Ja Brexit-äänestys nyt toivottavasti aiheutti sen, että otimme opiksi tästä ja meidän täytyy tämä viesti välittää nimenomaan nuorille, että kun kyse on heidän tulevaisuudestaan, niin heidän täytyy äänestää. Ja tämä koskettaa Länsi-Balkanin maita aivan erityisesti. Ja tämä nyt sitten vielä lopuksi alueella itsessään, mutta myöskin kun ajatellaan meidän kansalaisiamme, niin poliittisella tasolla toistetaan ja vahvistetaan aina, että meillä täytyy olla laajempi, täytyy olla laajentumisperspektiiviä. Mutta kun nyt sitten esimerkiksi katsotaan kyselyjä jäsenvaltioissa, me en ole varmaan olemassa yhtä jäsenvaltiota, jossa olisi enemmistö sen takana, että uusi maa tulisi on jäseneksi. Meidän täytyy nyt sitten varoa, ettemme toista samaa virhettä, jonka teimme Skopjen kanssa – me kyllä näytimme heille porkkanaa, mutta emme koskaan antaneet mahdollisuutta sitten heidän syödä sitä ja he sitten tietysti turhautuivat ja lähtivät muualle. Eli jos nyt yritämme, pyrimme kovasti saada näitä Balkanimaita lähentymään, niin meidän täytyy todellakin pitää lupauksistamme kiinni ja tässä on kyllä nyt suuri ongelma vielä tällä hetkellä. Meidän täytyy riittävän ajoissa toimia ja myöskin selittää omille kansalaisillemme, miksi tämä on tärkeää myöskin kun ajatellaan tämänhetkisen EU 27 tai 28 etuja, kyse on vakaudesta, kyse on taloudellisista perspektiiveistä ja siitä, että pyritään rajamaan maahanmuuttoa, eli tämä on hyvin laaja-alainen alue. Ja sitten vielä viimeinen asia, No, ei ole mitään syytä sille, että me eurooppalaiset antaisimme jonkun kiristää meitä. Meidän täytyy tässä olla... Me olemme kaikkein houkuttelevin markkina-alue maailmanlaajuisesti ja me olemme näille maille kaikkein tärkein kauppa, rahoituskumppani, 75 prosenttia kaupasta Länsi-Balkanin kanssa käydään EU-jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten vielä toinen erittäin mielenkiintoinen luku viimeisimmässä Länsi-Balkanin huippukokouksessa käynnistettiin hanke ja päätimme siellä yhteisestä talousalueesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kauppa siis Länsi-Balkanimaiden kauppa Euroopan maiden kanssa kaksinkertaistuu 46 miljardin euroon. Mutta näiden maiden sisällä kauppavolyymi pysyy samana. Ja tämä onnistuu vain, jos pyritään näitä esteitä poistamaan. Eli meidän täytyy tässä ryhtyä toimenpiteisiin eri tasolla. Kaikki ei liity rahaan, mutta rahan avulla voimme antaa vipuvaikutusta. Ja kaiken kaikkiaan poliittinen eliitti alueella on kyllä havainnut, että eurooppalainen perspektiivi täytyy saada aikaiseksi. Muuten ihmiset kääntyvät kannoillaan tai puolustautuvat. Ja tämä viesti on mielestäni mennyt perille. Meidän täytyy sitä tukea ja vahvistaa, jotta eri toimenpiteet todellakin ovat kestävällä pohjalla. Liberatski. Kollega Liberatski. Thank you very much, madam. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kysymykseni on hieman toisenlainen kuin mitä täällä on kuultu maaliskuussa 2019 yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää osa Euroopan unionia ja varoja puuttuu noin 14 miljardia monivuotisen rahoituskehyksen päätöksen. Leikkauksia on tehtävä. Olisitko sinä valmis esittämään leikkauksia naapuruspolitiikalle? Toinen kysymys. mikäli otetaan huomioon se, joka on pärjännyt huonoiten rahan käytön suhteen, niin olisitteko valmiita sanomaan, että nämä varat leikataan siten, että varoja käytetään poliittisesti sikäli kun siihen on varaa. Uskotteko, että kehitys vie tähän suuntaan? Uh, Kuten aina monimuotoisesta rahoituskeskustelusta käytävän keskustelun alussa käydään keskustelua tulevaisuudesta, mutta minä olen jo tarttunut asiaan, olkaa varmaan sitä, että puolustan politiikkaamme, en pelkästään nyt siksi, että olen komission joka vastaa asiasta ja, ja että olen velvollinen tekemään niin, vaan meidän täytyy antaa välttämättä rahoitusvarat, jotta voidaan jatkaa sitä, mikä on jo käynnistetty. ole vakuuttunut tästä ja on saatava aikaan vaurauden vyöhyke Euroopan ympärille, koska tällä hetkellä ero hyvinvoinnissa Euroopan unionissa, Euroopan unionissa naapureiden välillä on liian korkea. Tiedätte paremmin kuin minä. 25-27 vuotta sitten, kun rautaisrippu romahti, hyvinvointiero oli lähes olematon puoleen Ukraina vielä. Nyt se on ero on se, että Puolassa hyvinvoinnin taso on kolme kertaa korkeampi kuin Ukrainassa. Tämä ei ole kestävää. Se ei ole hyväksyttävääkään, koska se luo painetta ja sama koskee myös etelää. Joten olemme viisaita, jos huolehdimme siitä, että on olemassa riittävä rahoitus, eikä pidä unohtaa, että jo tänään kohtaamme 20-25 miljoonaa maahanmuuttajaa pakolaista ympäri Euroopan, mukaan luettu myös henkilöt, jotka ovat sisäisesti joutuneet siirtymään 30-25 miljoonaa ihmisiä, jotka pahimmassa tapauksessa voisivat pyrkiä pääsemään Euroopan unioniin, jotta saataisiin välttämätön rahoitus sille, että voidaan selviytyä tällaisesta. Meidän täytyy meidän täytyy olla tämä politiikka, me tarvitsemme sitä ja tarvitsemme budjetin, joka on sille omistettu. Miten sanoisin tätä? En näe hyvänä ajatuksena sitä, että kaikki ulkoinen toimi, ulkoisen toimen budjetit ja otsakkeet pannaan yhteen koriin tai yhteen kokonaisuuteen, koska silloin sitten käydään taisteluita Ukrainan ja Kongon välillä tai vastaavaa, jotta on terve poliittinen ja rahoituksellinen asioiden hallinta. Meidän täytyy eritellä eri tehtävät – ja sen tulisi olla meidän päätavoitteemme, jotta saamme aikaan vakautta. Enkä tietenkään voi ennustaa, mikä on lopullinen komission ehdotus vielä tänään, mutta tietysti se, että Iso-Britannia jättää meidät, luo ongelmia budjettiin, koska heidän maksuosuutensa on 12-15 miljardia vuodessa nettona, ja tämä täytyy jollain tavoin korvata. Joka tapauksessa me siis tarvitsemme sellaisen huomattavan summan rahaa, joka on osoitettu nimenomaan näiden haasteiden kohtaamiseen. Ja jos katsoo odottamattomia tapahtumia, odottamattoman, odottamattoman kehitystä lähivuosina, useimmiten se on tapahtunut naapurialueilla. Ajatelkaapa Syyriaa, ajatelkaapa pakolaiskriisiä tai Libyaa, mikä tahansa Ukraina. Useimmat tapaukset, niissä voidaan tilannetta vakauttaa, mutta se vaatii paljon rahoituksellisia ponnisteluja. Ja kun kuuntelen teidän puhemiestänne, joka muutama päivä sitten ehdotti, että samantapainen järjestely luotaisiin Libyalle kuin on luotu Turkille – Joko jäsenvaltioita löytyy rahat tai, tai, tai se täytyy sitten vain sitten vaan ryhtyä painamaan rahaa. Minä en näe tätä rahaa budjetissa. Tämä on asia, josta täytyy myöskin puhua avoimesti. Ei ole mahdollista, että me saamme pyyntöjä, että sitä ja tätä pitää rahoittaa. Minulta minä juuri kysyin siitä, mikä on rakkaiden jäsenvaltioidemme painoisuus eri rahastoihin Pohjois-Afrikkaan, vaan että on saatu 25 miljoonaa euroa käteistä jäsenvaltioilta. Ja Syyrian erityisrahastoa varten 93 miljoonaa. Kaikki sanovat mitä aina, miten tärkeää tämä on. Mutta tärkeys on eri asia kuin se, että sitten myöskin raha tippuu kirstuun. Tässä näin selkeän eron. Joten minä nyt luotan muuten teihin eh, siinä, että te tuette meitä, että tuette minua kaikissa näissä ponnisteluissa, mutta Euroopan parlamentti ei ole ongelma. Valitettavasti jäsenvaltiomme ovat, jotka pyrkivät säästämään rahaa, eikä se aina ole meidän kaikkien etujen mukaista. Mutta se on asia, josta voidaan käydä pitkää poliittista keskustelua. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Kollega Schmidt. Ja, danke, Kiitoksia komission jäsen tästä hyvin jännittävästä keskustelusta, että käytitte näin paljon aikaa tähän. No, tässä loppua kohden Minulla olisi hiukan tällainen globaali kysymys. Sanoitte, että annetaan rahaa tietyin ehdoin ja ehdot liittyvät sitten edistymiseen. No, aivan alussa kuulimme tämän Palestina-Israel tarinan kollegalta. Me olemme siellä ja havaitsimme, että palestinalainen pakolaisleiri on yli 60 vuotta vanha. Se oli tarkoitettu viideksi vuodeksi, mutta se on nyt ollut 60 vuotta siellä ja se tulee varmasti vielä edelleenkin siellä olemaan ja me rahoitamme sitä. Ja sitten puhutte Umbrasta. No, siellä on hienoja kouluja, rakennetaan hienoja kouluja myöskin naisille, nuorille naisille. Mutta sitten kun koulutus on päättynyt, no monet lähtevät yliopistoon, mutta tämän jälkeen sitten on loppu. Vain kaksi prosenttia näistä tytöistä, jotka ovat tämän koulutuksen saaneet, menevät töihin, muut menevät naimisiin ja sitten kaikki sitten ikään kuin taas katoaa. No sitten kysymys. Milloin sitten luovutetaan? Sanoit, että joskus täytyy odottaa kauan ennen kuin edistystä nähdään. Miten pitkään nyt odotetaan ennen kuin tuota edistystä nähdään? Niin kauan kuin on rahaa vai niin kauan kuin jotkin kansalaisjärjestöt tai joku sanoo meille, että no tätä nyt pitäisi tukea? Ja sitten Turkista. Kuinka paljon annamme nyt Turkin sitten pompotella itseämme? Kuinka paljon me siedämme? No voi olla, että heille annetaan rahaa ja että pitävät ehdoista kiinni ja että jossakin kohdin sitten edistystäkin näkyy, mutta sitten toisilla alueilla herää kysymys, että kuinka paljon Turkki kaikki saa tehdä mitä haluaa, kun ajatellaan ihmisoikeusloukkauksia ja niin poispäin. Ja kuka määrittelee nämä mittapuut, missä ne ovat ja kuka niitä valvoo, koska usein täällä budjettivalvontavaliokunnassa olemme havainneet, että komissio mieluummin seuraa näitä myönteisiä hankkeita, valmistelee niitä meille. Ja valitettavasti me olemme kokeneet, että mitkä eivät toimi niin hyvin, niin siellä ei paljon käydäkään. Ja kuulemme vain sattumalta sitten niistä. Kaiken kaikkiaan yhteenvetona, milloin nyt todellakin sitten luovutetaan ja kuinka paljon siedetään ja milloin sitten tiedetään, että jatketaanko vai onko sitten aika lopettaa. Ja, danke. Ja, kann ich nämlich gleich ein... Voin jatkaa tässä samasta kiitettävästi. Mainitsittekin se, että varojen käyttöön asettaminen on eri asia ja toinen on sitten rahoituksen hallinta. Me näemme sen, että syntyy useampia erilaisia ohjelmia ja strategioita, jotka sitten pakataan jokin paketteihin ja sitten kun katsoo asiaa huomaa, että vastaanottokyky jää kauas tavoitteista ja tulokset ovat sitten myöskin sen mukaiset, eikä niitä ei löydy. Tässäkin on katsottava vielä sitä, miten päästään siihen, että saadaan parempi yleisnäkemys reaalisesti todella käytössä olevista varoista, että niitä käytetään siellä, missä niitä käytetään, missä niitä tarvitaan, missä se varataan tuloksia, niin että ei vain luoda strategioita, hankkeita ja ohjelmia, joista, jotka syntyvät odotuksia, mutta jotka viime kädessä vain ovat sellaisia, että pari vuotta – niiden käynnistymisen jälkeen ilmeni, että ne eivät tuo sitä tulosta, jota on odotettu. Täytyy myös pystyä ohjaamaan varoja muualle. Ja kun tämä UNRWA on mainittu usean otteeseen, me kävimme Libanonissa, kävimme Jordaniassa. Tuen sitä, että te haluatte lisätä EUn hankkeiden näkyvyyttä. Silloin UNRWA täytyisi muuttaa EU-RVAksi, koska itse asiassa me maksamme 70 prosenttia organisaation rahoituksesta. Mutta kun, jos on kysymys korkeista sisällöistä, niin silloin ne vetäytyvät yk valtuutukset taakse. Ja mitä tulee varojen käytön selvitykseen, he sanovat, että he ovat velvollisia tekemään sen YKlle. Tänään minä Berliinissä keskustelin taksikuljettajan kanssa, joka oli palestilainen, joka vahvisti juuri se, mitä Claudia Schmidt sanoi. On koulutusta ammattikouluun, yliopistoon saakka, mutta esimerkiksi Lebanonissa nämä ihmiset eivät saa harri, ryhtyä tekemään työtä, koska Libanonin valtio estää sen. Sekin on kokemus, joka me myös paikan päällä saatamme tehdä. Silloin täytyy myös keskustella näiden valtioiden kanssa siitä, nämä, jotka ovat riippuvaisia, hyötyvät meidän tuestamme voimakkaasti, että eivätkö ne muuttaisi omaa politiikkaansa. No tämä oli pitkä välipuheenvuoro. Ja nyt todellakin kaappasit kollega Schmidtin kysymyksen komission. Niin ensinnäkin uskon, että me emme nyt voi todellakaan edes ajatella sitä, että me emme jatkaisi tätä työtä naapurimaiden kanssa, koska keskeinen tavoite on tarpeen vaatiessa vakauttaa tilannetta ja myöskin kestävältä pohjalta sitten kehittää asioita ja teemme tämän sitten yleensä ottaen yhdessä. No esimerkki. Yksi kaksi vuotta on aivan liian lyhyt ajanjakso, jotta voitaisiin arvioida tilannetta. No arabialueella, ja tämä liittyy osittain kulttuurin, siellä on suuri puute ihmisistä, joilla on ammatillinen koulutus. Sitä on liian vähän. Ja meillä on siellä myöskin liian vähän teknisen koulutuksen saaneita ihmisiä. No me puutumme tähän, myöskin tarjoamme määrärahoja tähän ja ohjelmia, mutta heidän täytyy muuttaa kuitenkin mentaliteettien ajattelutapaansa, jotta he ymmärtäisivät, että myöskin käsityöammatti on yhteiskunnallisesti arvokas – ja voi myöskin tuoda paljon rahaa. No meidän leveyspiireillämme käsityöläinen, käsityöammattia harjoittava voi ehkä olla jopa paremmassa tilanteessa kuin akateemisen koulutuksen saanut henkilö. Ja tällä alueella tämä pätee entistä enemmän. Ja nyt me tarvitsemme sitten tässä pitkää pinnaa, jotta voimme toimeenpanna nämä ja samanaikaisesti, se on aivan totta, täytyy myöskin saada aikaiseksi yritysystävällinen alue niin, että saadaan työpaikkoja. Ja pyritti, myöskin Kaasassa esimerkiksi pyrittiin myöntämään määrärahoja uusyrityksiin ja, ja yritysten rahoittamiseen. Mutta koko Gaasan alue, missä on kaksi miljoonaa asukasta, niin 30 miljoonaa se esimerkiksi ei ole riittänyt, koska se on ihan täysin huonossa jamassa oleva alue ja Gaasan pitäisi myöskin tuoda ja viedä tuotteita, ja koska esimerkiksi Gazalla ole omaa satamaa, tämä voi tapahtua ainoastaan Israelin valtion kautta. Israel kuitenkin asetti rajoitteita tälle ja mahdollisten tuonti- ja vientituotteiden liikettä rajoitettiin näin, koska tämä liittyy myöskin turvallisuuteen, joten ei ole kovinkaan helppoa pitää näitä asioita erillään, mutta kuitenkin meidän tehtävämme on kokeilla tätä. Ja myöskin se politiikka, mitä siellä harjoitetaan, ei vaikuta siihen, että länsirannalla esimerkiksi nuorten arabien työllisyystilanne paranisi merkittävällä tavalla, vaan aivan päinvastoin. Siellä on saarekkeita, joissa on hyvin vaikea sitten saada työtä, joten tuossa todellakin tarvitaan myöskin poliittisia ratkaisuja. Ilman niitä tässä ei pärjätä. Ja kysymys kuuluu, mikä vipu meillä yhdessä on, mitä vipua me voimme käyttää, miten meidän jäsenvaltiomme voivat olla mukana tässä he, nehän eivät ole ihan täysin samaa mieltä Lähi-idän tilanteesta. No en halua edes puhua tuosta Yhdysvaltain hallinnosta. Herra Greenblatt oli vissiin kahdeksan kertaa Lähi-idässä. Ja halusimmepa tai emme, niin asiat ovat melko monimutkaisia. Ja sitten myöskin kun ajatellaan rahoituspuolta, meillä kaikilla on konkreettisia tarkoitusperiä, aikomuksia, mutta minä nyt totean, että tiettyjä, tietyistä ehdoista, kriteereistä täytyy pitää kiinni. Ja kun niistä nyt sitten ei pidetä kiinni, emme voi myöskään myöntää sitä näitä määrärahoja. Kun ajatellaan sitä ajatusta, Siis hank- ja hankkeen kypsymistä eurooppalaisesta näkökulmasta, niin tässä on suuri ero nähtävissä. Ja vaikka nyt sitten toimeenpano tapahtuisi suoraan, niin kyse on aina toimenpiteiden kestävyydestä. Minun täytyy saada aikaiseksi sellainen ympäristö, joka viime kädessä sitten johtaa siihen, että, että siellä sitten lähdetään yrittäjiksi ja tämä ja olen siis todella kiitollinen tästä keskustelusta, koska meidän täytyy paremmin nyt ymmärtää, kun ajatellaan näitä yhteisiä tavoitteita, että pidämme kiinni siitä, että saamme vakautta ja turvaa aikaiseksi naapurustossamme. Yksi esimerkki on Libya ja kansalaisjärjestöillä, jotka ovat sinne lähteneet meidän, meidän puolestamme heillä on vaikeuksia nyt sitten hoitaa asiat siellä, mutta meidän täytyy todellakin myös ottaa riski, sillä jos humanitaarinen tilanne Libyassa ei ole hyväksyttävä ja jos emme siellä sitten saatakin aikaiseksi, niin se voi sitten vaikuttaa suoraan meihin. Nythän käsitellään tai puhutaan vain niistä pakolaisista, jotka tulevat Libyan kautta Eurooppaan, emmekä ajatteluinkaan niitä satoja tuhansia sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä, jotka ovat siis libyalaisia ja jotka, kun ajatellaan poliittista ja turvallisuustilannetta maassa, melkeinpä itsekin lähtevät sieltä pakolaisiksi. Eli tässä on tällainen jännite, koska minun täytyy totta kai vaatia, että määrärahat korrektisti päätyvät lopulliselle edunsaajalle. Ja sitten toisaalta se on välillä mahdotonta. Meidän täytyy tässä yrittää eri asioita. Ja tätä tarkoitinkin aivan aluksi. Meillä on nyt edessämme uusia haasteita. En nyt muista että ihan lähimenneisyydessä menneisyydessä Euroopan naapurustossa meillä olisi ollut sellainen maa, jossa ei ole mitään poliittista auktoriteettia, mutta jonka kanssa meidän jotenkuten täytyy tulla toimeen, joten meidän tulee pohtia, miten voimme tämän tehdä. Ei minulla ole mitään yhtä ratkaisua, vaan voin vain vedota siihen, että joustavasti, avoimesti ja avoimesti kokeilemme eri asioita ja sitten pohdimme, että toimiko se vai ei. En voi mitenkään kuitenkaan taata, että jokainen yksittäinen toimenpide on menestyksekäs. Mutta kuitenkin olisi väärin, jos emme tekisi mitään, koska se olisi todella huono asia mutta se, että jokainen yksittäinen toimenpide olisi kestävällä pohjalla menestyksekäs, niin ei tietenkään takeita ole esimerkiksi Syyrian tai muiden kamaiden kohdalla. Frau Kollegin Sofko, bitte. Kollega Sofko vielä. Thank you, dear Commissioner. Kiitos, hyvä komission jäsen. Puhun lyhyesti. Kello on paljon. Täällä on puhuttu jo paljon. Ulkoasianvaliokunta valiokunta mietinnössään osana budjettimenettelyä esitti huolensa liittyen Länsi-Balkanin alueen liittymistä alustavan apuun. Voisitteko te kertoa, aiotteko te jotain tähän huolenaiheeseen liittyen, että te harjoita uudelleen tätä Tämä on nimittäin tärkeä väline, jonka avulla voidaan viedä eteenpäin tärkeitä muutoksia liittyen demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen muun muassa siten, että Länsi-Balkan alueen maat pääsivät lähemmäksi Euroopan unionia. Lisäksi kiitän tästä puheenvuorosta, jossa te perään kuulutitte enemmän avoimuutta mitä tulee laajenemiseen siten, että saadaan enemmän rauhaa ja vakautta Euroopan raja alueelle Hyvä, että olette nimenomaan tähän suuntaan menossa ja toivottavasti tässä jatketaan samalla tiellä. Kiitos. Um, mitä kysymykseen tulee, niin Tässä on tämä sisäinen puolivälin arviointi melkeinpä valmis, niin meidän on nyt katsottava näitä ehdokasmaita ja niiden tilannetta. Tästähän me olemme täällä keskustelleet eri näkökulmista tänään. Mikäli ei ole valmiutta ottaa tukea vastaan, niin tämän on näyttävä sitten niissä määrärahoissa, joita tietylle maalle omistetaan – Toisaalta en haluta minua ymmärretään väärin. Ei minun tavoitteeni ole säästää varoja, mutta minun on katsottava myös, että nämä varat käytetään asianmukaisesti. Ja mikäli katson kaikkia eri maita, niin hankkeita on enemmän kuin eh, mitä määrärahaa hankkeelle omistetaan. Mikäli tietty maa ei pysty varoja käyttämään, niin ne omi siirretään sitten toiseen ehdokasvaltion käytettäväksi. Tämä on löydös, jonka olemme havainneet. Aiemmin olemme kenties liiankin innokkaita antamaan näitä johtamistehtäviä ehdokasmaille – Varsinkin siinä vaiheessa, kun ne eivät välttämättä olleet riittävän valmiita, riittävän kypsiä vastaanottamaan tätä tehtävää. Ja meidän on katsottava, että me voimme panna täytäntöön tehokkaammin suoran johtamisen kautta kuin mitä viime vuosina on ollut. Siten, että täytäntöönpano sujuu mutkitta. Saman haluaisin sanoa, että tarkoitus tässä vaiheessa, siinä kun nämä vastuut, nämä johtamisvastuu, hallintovastuu annettiin ehdokasvaltioille tämän, näiden varojen ohjaamiselle, niin tämän päätöksen inspiraationa oli se, että, jäsenval- että nämä ehdokasvaltiot siinä vaiheessa, kun ne ovat jäsenvaltioita, ovat valmiita käyttämään rakennerahaston varoja – mutta jälleen kerran me olemme kenties liian kunnianhimoisia ja nyt olisi tasapainoitettava sitä tapaa, jolla me varoja annamme ja katsotaan, miten niitä käytetään ja kuka niitä varoja käyttää. Meidän on pantava täytäntöön tarpeelliset hankkeet, mutta samanaikaisesti on annettava tarvittaville uudistuksille taloudellinen tuki. Tämä on eräs niistä esimerkkeistä, joissa meidän tulee uudelleen kalibroida meidän lähestymistapaa, meidän politiikkaa, mutta jälleen kerran kaikki valtiot, kaikki ehdokasvaltiot, niiden tulisi olla siinä asemassa, että ne ovat äh, kykeneväisiä, niillä on valmiuksia pyörittää tätä omaa toimintaa, mutta tämän tulee tapahtua meidän sääntöjen mukaisesti. No, illan päätteeksi meidän täytyy vielä puhua Turkista. Turkki kyllä aiheuttaa meille suuria huolia, sillä se saa melko paljon varoja. Ja ensimmäinen kysymys kuuluisi, että miten nyt sitten tuo varojen jakaminen kehittyy, koska me saimme sellaisen vaikutelman, että liittymistä edeltävät varat, niitä olisi entistä vähemmän, mutta näin ei ollut. Ja miten vakavasti me miellämme tämän ehdollisuuden, koska Turkkihan kehittyy koko ajan väärään suuntaan, kun ajatellaan liittymistä. Se ei halua liittyä. Eli mitä sitten nämä liittymistä edeltävät tuet, mikä on niiden tilanne, no oikeudellisesti ei ole mahdollista, kun tämä prosessi ei ole muodollisesti päätetty niin näitä tukia ei voida sitten myöskään peruuttaa. Ja sitten, mikä meille on aina tärkeä, me näemme Turkin valtionhallinnon radikaalin muutoksen ja voimmeko me luottaa siihen, että Turkin valtiossa ne varat, jotka siellä virtavat että niitä hallinnoidaan oikeasti, että siellä ylipäätään on ihmisiä, jotka sen voivat tehdä. Me näimme, että hyvin monet niistä, jotka perinteisesti olivat paikalla, eivät enää ole siellä. Voitteko tähän vielä ottaa kantaa? Kiitos. Ensinnäkin olet aivan oikeassa Ulla Kressle. Kysymys siitä, miten asetetaan liitteeseen yhdettävää tukea edelleen käyttöön, on poliittinen kysymys oikeudellisesti, juridisesti ne voitaisiin irrottaa toisistaan nämä asiat, mutta ja vähentää jäsenyyttä edellyttäviä, mutta jäsenyyttä edellyttävää rahoitusta voidaan vähentää vain silloin, jos saadaan sellainen tieto, että oikeusvaltioon liittyviä ehtoja ei enää tai että olosuhteet ole olemassa. Jos komissio saa tämän tiedon, silloin automaattisesti jäsenvaltiot joutuvat pakostakin tekemään ratkaisuja, sillä toisaalta se, että leikataan tai lopetetaan jäsenyyttä edeltävä tuki. Ja sitten sanotaan, että sillä perusteella, että oikeusvaltiota enää ei, tai sen voi toimintaa ei enää taata. Mutta samaan aikaan sitten kuitenkin jatketaan neuvottelujen ainakin juridisesti edelleen olevan olemassa, mikä on ristiriita sinänsä. Ja tämä ei käy ilman, että yhdessä poliittisesti arvioidaan asiat ja minusta tässä on syntynyt tiettyä dynamiikkaa, mutta on kuitenkin todettava, että Tallinnassa Gymnich-kokouksessa kävi ilmi, että jäsenvaltioissa näkemykset Turkista ovat erilaisia. Se liittyy siihen, että joissakin maissa Saksa ja Itävalta kuuluvat näihin maihin – ja eräät muutkin. Näiden lisäksi niitä oli kovin monta, niissä on toisenlaista herkkyyttä ja niillä on oma turkilaisvähemmistö ja siksi toimenpiteet, puheenvuorot, joita Turkista tulevat, koskettavat niitä eri tavalla. Valtioiden enemmistössä yli 20 näin ei ole. Ja siellä Turkki Turkki-kysymys on, sillä on toinen merkitys. Siellä katsotaan Turkkia geostrategisesti, ja Turkkihan on, on myös Naton jäsen, ja se on geopoliittisesti ja geostrategisesti vaikeassa ympäristössä, joten kysymys ei ole mistään painostamisesta tai kiristämisestä, vaan on vain katsottava sitä, että on nähtävä se, että on olemassa erilaisia tapoja nähdä asiaa, eri yhteyksiä ja ne pitää ottaa huomioon, mutta oli tämän oikeassa kuitenkin faktisesti analyysissanne siinä mielessä, että se, että on pidätetty tuhansia virkamiehiä, sillä luonnollisesti on vaikutusta siihen, miten suorituskykyinen hallinto on. Ei kenties siinä määrin kuin olisi voitu odottaa, mutta emme siis näe tätä tässä mielessä näin dramaattisesti, mutta Turkilla on aina ollut ongelmia vastaanottokyvyssä. Tämä on asia huomioon puolivälin tarkastelussa ja olen jo nyt ryhtynyt siihen toimeen, että eri ohjelmia, jotka liittyvät oikeuslaitokseen, keskeytetään, koska ei ole mitään takuita siitä, miten varoja käytetään. Ja viime vuosina olemme investoineet varoja tuomareiden ja syyttäjien koulutukseen. Ja nyt voimme todeta, että monet heistä on erotettu, jolloin mitä sitten voidaan odottaa tästä varojen käytöstä, koska eihän tällaista kehitystä voinut kukaan tietenkään ennakoida. Mutta meidän me on nyt tilanne, joka on epäselvä, ja tässä me syystä ryhtyimme pikatoimiin ja pyrimme myös siirtämään varoja sikäli kuin mahdollista kansalaisyhteiskunnan käyttöön, koska ei saa unohtaa, että kansanäänestyksessä viime keväänä lähes 50 prosenttia väestöstä äänesti toisenlaisen linjan puolesta – joten olisi kohtalokasta sanoa, että Erdogan on sama kuin Turkki, Erdogan on presidentti, AKP on hallituspuolue, mutta juuri kansanäänestys oikeastaan osoitti, että murtuma yhteiskunnassa on huomattava. Ja silloin on viisasta, kun pysymme keskusteluyhteydessä maahan ja ihmisiin ja estämme sen, että tilanne kääntyisi meitä vastaan. Enkä puhu mistään kolmansien maiden pakolaisista, vaan mahdollisista pakolaisista, jotka tulevat Turkista. Näin minusta ainakin pitäisi pyrkiä näkemään, suhteuttamaan asioita. Me pyrimme parhain, parhain keinoin varmistamaan sen, että valoja käytetään oikein. Ja se johtaa tietysti siihen, että hankkeet, joille osoitetut, joilla on käytössä varoja, ja sitten se, miten paljon varoja on pyydetty käyttöön, siinä on huomattavat erot. Kiitoksia. Sitten vielä tilintarkastustuomioistuimesta herra Pinkste. Thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minun on sanottava, että Tämä oli mitä mielenkiintoisin keskustelu. Tämä koskee niin parlamentin jäseniä kuin myös komission jäsentä. Olen varsin tyytyväinen, että ehdin tänne valiokuntakokoukseen. Meillä oli ensin päivällä tilintarkastustuomioistuimen kokous, oli hyvä, että kuitenkin ehdin tänne. On hienoa, että nämä meidän kertomukset tulevat luetuksi. Komission jäsen näkee lasin puoliksi täynnä ja mepit puoliksi tyhjänä, näin se on. Me olemme julkaiset yhdeksän kertomusta, kolme liittyen näihin liittymistä, liittymisen ensivaiheeseen ja käsitellyt myös Tunisia erässä kertomuksessa. Me kävimme erittäin mielenkiintoisen keskustelun täällä kesäkuussa, kun tätä esiteltiin. Ja oli ilahduttava nähdä, että tämän valiokunnan jäsenet tämän huomioivat. Minulla olisi kaksi asiaa, jotka minä haluaisin nostaa esiin. Te olette meidän tarkastuksiin perehtyneet, meidän työskentely on tuttua. Minä haluaisin nostaa kaksi asiaa esiin, myös sitä silmällä pitää, mitä komission jäsen täällä lausui. Meidän kertomuksesta ilmenee, että toisinaan tai usein tämä edunsaajan sitoutuminen on puutteellista. Jäsenvaltiot saavat suuria määriä veronmaksajien rahoja Euroopan unionilta, ja samaan aikaan sitoumus ei ole riittävällä tasolla. Tämä johtaa siihen, jonka komission jäsen sanoi, että olisi annettava kannustimia. Komission Euroopan unionin olisi luotava kannustimia, tai sitten komissio voisi painostaa kevyemmin tai järeämmin. Ja parantamiseen on varaa. Täällä puhuttiin viippuvoimasta monasti, varmasti kyllä viisi kertaa. Ja olen sitä mieltä, että tämä on erityisen tärkeä ajatus. Euroopan unionin olisi käytettävä sitä vipuvoimaa, joka sillä on, jotta nämä rahat tulisivat asianmukaisesti käytetyksi. Liian usein näin ei nimittäin ole. Meidän tulisi yhdessä katsoa tapoja, kuinka olisi mahdollista parantaa tätä vipuvoimaa kutsutakoon, mm, tai sanotakoon, että vaikkapa eurooppalainen veronmaksa sitten käyttäisi tätä vipuvoimaa. Täällä ehdotettiin, että kaikki olisi avoimempaa. Mielestäni tämä on sangen hyvä ehdotus. Kaikkien olisi oltava paljon avoimempaa. Meidän on oltava varovaisempia suhteen, missä varoja käytetään ehdokasmaassa, meidän ehdokasmaassa tai naapurusalueen maassa. Meidän on kyettävä kertomaan välittömästi Euroopan unionin kansalaisille, että nämä, mitkä ovat tavoitteet, niiden on oltava selkeästi mitattavissa, mitattavia, mitattavissa olevia, on oltava esikuva-analyysi, mitä on saavutettu, mitä tavoitteita ei ole saavutettu, ja sitten tähän perustuen varat käytetään. Sitomalla itsemme ja sitomalla komission mastaan, kuten Rusus teki tässä läntisen sivilisaation ensimmäisessä romaanissa, niin silloin me pystymme painostamaan edunsaajia paremmin. Toinen asia, jonka minä haluan nostaa esiin. PEFA on osoitus siitä, missä määrin varoja käytetään ja kuinka asiallisesti näitä varoja hallinnoidaan. Ja kuten me Tunisian kertomuksessa kerroimme, niin julkisen menoja ja taloudellista vastuuvelvollisuutta koskeva PFA-ohjelma, niin sitä on käytettävä ja on katsottava, mitä pfa mukaan tapahtuu. Tässä oli seitsemän vuotta, kun tätä välinettä käytettiin. Siinä on varmasti syynsä, mutta meidän tulisi olla tarkkaavaisia. Näissä maissa tilanteet ja olosuhteet voivat olla vaikeita. Meidän on katsottava, että sikäli kun EU-varoja, veronmaksajien varoja käytetään, meidän on katsottava sikäli kun mahdollista, että näitä varoja käytetään asianmukaisesti ja on katsottava, että komissio katsoo, tarkkailee, miten näitä julkisia varoja käytetään. Ja Tunisian tapauksessa, sanotaanko nyt näin, että tässä tämän asian tarkkailussa, niin jäi kyllä parantamisen varaa, vaikka tässä kyllä ei tietynlaista onnistumista olikin. Kiitos paljon puheenjohtaja äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Olin varsin tyytyväinen, että pääsin tänne. Kiitos myös komissaarille, kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka keskustelun osallistuvat. Oikein paljon kiitoksia. Me kiitämme teitä, hyvä komission jäsen. Kaksi tuntia tässä vietimme aikaa yhdessä. Niin, me olemme teidän puolellanne, koska tiedämme, miten vaikea tämä on, mutta me tietenkään tässä luovuta. Yritämme saada aikaiseksi kanssanne parempia tuloksia. Ja jos voisimme painostaa, niin olisimme näin jo tehneet. Uskokaa. Niin, haluaisin kiittää. Tämä kello on edellä kello on 22.12 tällä hetkellä. Paljon kiitoksia, että saavuitte paikalle. Me näemme seuraavassa kokouksessa 25. syyskuuta kello 15. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää yötä. Kokous päättyy.